Hyvät kollegat, <clears throat> olkaa hyvät ja istuutukaa. Haluaisin aloittaa ajoissa tänään, koska meillä on aika pitkä esityslista tänään. Olkaa ystävälliset ja istuutukaa ja olkaa hiljaa. Aloitamme ensin esityslistan hyväksymisellä. Ei pidetä mitään <clears throat> ylimääräisiä viiden minuutin rupatteluhetkiä, <clears throat> vaan aloitetaan heti. Haluan kiittää niitä jäseniä, jotka ovat ajoissa. Ja aloitamme siis tosiaankin esityslistan hyväksymisellä, jos kaikki ovat valmiita. Kohta 18, äh, joka koskee vuotuista solidaarisuusfoorumia. Se on lykätty, jos teillä ei ole mitään vastustamista tähän, niin hyväksymme esityslistan näin tällaisenaan kuin se on. Ja myöhemmin toivotamme tervetulleeksi tähän valiokuntaan kaksi ministeriä, Kislavski Rasnatsin. He tulevat myöhemmin. He tulevat siis olemaan paikalla. Haluan <clears throat> toivottaa teidät tervetulleeksi jo nyt, mutta myöhemmin toivotan teidät vielä virallisesti tervetulleeksi. Hyvät kollegat, minulla on useampia puheenjohtajan ilmoituksia – heti kun olette istuutuneet, jos voisitte ystävällisesti istuutua. Ensinnäkin <clears throat> kieli tai tulkkaus Tanskaan, Kreikkaan ja Kroatiaan puuttuu tästä kokouksesta. Pyydän anteeksi myös sitä, että Maltaa ei ole saatavilla 17.30 alkaen. Ja huomenna varttivalle 10.2 12.30 muistaakseni. Ja toiseksi Libe-kokousten kalenteri vuonna 2015 koordinaattorit hyväksyivät seuraavat ää, suositukset kokouksiksi vuonna 2015. Ylimääräinen kokous järjestetään torstaina 27. tammikuuta 19.12.30. ja jos kukaan ei vastusta, niin tämä muutettu kalenteriaikataulu on hyväksytty näin muodoin. Meillä on aika pitkä esityslista, kuten sanottu, ja kollegat varmasti ymmärtävät sen, että kun tämä on nyt ensimmäinen muodollinen kokouksemme tänä vuonna, ja koska meillä ei ole muodollista esityslistan äh, kohtaa, seurannasta ja aikatauluista tänään, niin haluan kertoa teille suurin piirtein, mitä LIBE-valiokunta tulee tekemään, miten se aikoo seurata erilaisia lainsäädäntöehdotuksia ja menettelyjä. Ja LIBE-valiokuntana meillä tulee siis olemaan mahdollisuus seurata mainitsemiani asioita seuraavanlaisella tavalla. Kerron siis teille nyt koska teillä tulee olemaan mahdollisuuksia keskustella ähm, eri asioista. No viime Libe-kokouksessahan me keskustelimme lyhyesti Pariisin hyökkäyksistä ja tuolloin keskustelimme lähinnä terroristien kiinni äh, ottamisesta. Halusimme osoittaa äh, pahoittelumme, surunvalittelumme terrorist, terroristien uhrien perheille. Ja nyt meidän tulisi tästä eteenpäin kertoa tai puhua pikemminkin radikalisoitujen ja terrorismin torjunnasta ylipäänsä. Aion kertoa teille ensinnäkin, että Pariisissa järjestettiin oikeus- ja sisäasiain ministereiden kokous 11. tammikuuta. Siellä puhuttiin muun muassa oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian perusteiden säilyttämisestä – Toiseksi siellä puhuttiin YK päätöslauselman 1377 ja 2178 toteuttamisesta. Puhuttiin niin ikään radikalisoinnin torjumisesta, erityisesti internetissä. Puhuttiin myös muista asioista, muun muassa siitä, että tuliaseiden tarjontaa tulisi vähentää Euroopassa, tulisi mm, jakaa paremmin tiedustelutietoa, tulisi pyrkiä eh, valvomaan ihmisten liikkuvuutta Euroopan sisärajoilla, ehkä Schengeninkin raja koodistoa tulisi muuttaa. Ja myös EU-PNR-tietoja, myös EUn sisäisiä PNR-tietoja tulisi ehkä, niihin tulisi ehkä suhtautua jatkossa eri tavalla ja tulisi myös varmistaa se, että meidän sisäiset ja ulkoiset toimimme olisivat johdonmukaisia. Meidän täytyy myös vaalia yhteistyötä UK ja Kanadan kanssa. Me tulemme puhumaan näistä asioista osa neuvostossa Riiassa 29. tammikuuta. Ja minä tulen itse osallistumaan tähän kokoukseen ja ymmärtääkseni kaksi esittelijää tulevat myös osallistumaan 29. tammikuuta. Nämä olivat siis ne ensimmäiset asiat, joista halusin teille puhua. Toiseksi, jos toki nämäkin asiat ovat tietenkin tärkeitä, kaikkein tärkeimpiä meille tulemme myös seuraamaan lainsäädäntötyötä ja tulemme keskustelemaan myös aika mittavasti live-koordinaattoreiden Ähm, työstä viime viikolla Strasbourgissa. Me, tulemme, me olemme jo keskustelleet viime viikolla ja tulemme jatkamaan tätä keskustelua. Ja kolmanneksi <clears throat> haluaisin todeta, että viime päivinähän monet EUn johtajat ovat pyytäneet uutta lainsäädäntöä hyväksyttäväksi nimenomaan tähän terrori-iskuun liittyen. Ja nyt uskon puhuvani kaikkien puolesta, kun sanon, että pitäisi, meidän tulisi pitää huoli siitä, että emme hätiköiden alkaisi hyväksyä uusia lakeja, vaan meidän tulisi sen lisäksi, että uuden lainsäädännön hyväksymisessä ei tulisi kiirehtiä, niin pitäisi myös laatia uusi etenemissuunnitelma ylipäänsä terrorismin ja radikalisoinnin äm, torjumisessa. Ja siinä olevia aukkoja tulisi täyttää. Ja sitten neljäs seikka, johon haluan kiinnittää huomiota, huomiona, <clears throat> on se, että äh, neuvoston kokous järjestetään 12. helmikuuta. Äh, ja tämä liittyy tähän neuvoston ja komission äh, etenemissuunnitelmaankin. Ja nyt Haluaisin antaa mitä pikimmiten puheenvuoron kahdelle ministerille, mutta sitä ennen kerron vielä Liben etenemissuunnitelmasta. Viime maanantaina 19. tammikuutahan järjestettiin ulkoasian neuvosto ja siellä keskusteltiin terrorismin torjunnan ulkoisista ulottuvuuksista. Neuvoston mm, kosi ryhmä kokoontui eilen 20. tammikuuta – ja tänään, kuten olen jo todennut useampaan otteeseen, niin nämä kaksi latvialaista ministeriämme puhuvat teille piakkoin. Ja kaikki tämähän liittyy keskusteluun komissaari Jourovan ja komissaari Timmermansin kanssa tässä valiokunnassa. Nämäkin keskustelut järjestetään piakkoin komission kollegio tänä aamuna kokoontuu keskustelemaan terrorismin torjuntatoimista. 27. tammikuuta olen kutsunut komissaari Avara Mopulosin, joka on EUn terrorismin vastainen koordinaattori, ja olen myös kutsunut edustajia Raising Awareness Networkista, RANista. Sehän, ja he kertovat meille radikalisoinnin torjumisesta. 28. tammikuuta täysistunnossa keskustellaan terrorismin torjunnasta. Ähm, tietysti ryhmät äh, ovat äänessä tässä keskustelussa, mutta myös monet muut varmasti äh, osallistuvat keskusteluun. Eli tämä on tällainen äh, lähtökohtaisesti ryhmien keskustelu. 29. tammikuuta järjestetään epämuodollinen osa neuvoston kokous Riiassa. Siellä keskustellaan niin ikään terrorismin torjunnasta ja minä tulen osallistumaan tähän kokoukseen. Helmikuun alussa Ranskan sisäasiaministeri osallistuu Liben koordinaattoreiden kokoukseen. Kyseessä on ministeri Cazeneuve. Ja helmikuussa Eurojust tulee e, esittelemään yhdelle kertomuksen rikosoikeudellisista toimista, joiden avulla pyritään torjumaan terrorismia. 12. helmikuuta Eurooppa-neuvosto keskustelee, tai koko Eurooppa-neuvosto on omistettu terrorismin vastustamiselle, ja tuolloinhan puhemies Schulz tulee olemaan läsnä kokouksessa. 18. helmikuuta järjestetään kansainvälinen huippukokous ekstremismin ääriliikkeiden torjumisesta. Siellä sen järjestää presidentti Obama. Ja helmi-toukokuussa Libe tulee esittämään laatimaan strategisen oma-aloite mietinnön radikalisaatiosta. Maaliskuussa järjestämme kuulemistilaisuuden terrorismin torjumisesta ja 12.13. maaliskuuta järjestetään taas osa neuvosta. Kesi, kesäkuussa LIBE ja SEDE-valiokunnat järjestävät kuulemiseen solidarisuuslausekkeesta se on artiklassa 222 seut. Ja <clears throat> PNRstä, sehän on teidän mielissänne varmasti myöskin, niin 4. helmikuuta esittelijä ja varjoesittelijät kokoontuvat kansallisten asiantuntijoiden kanssa keskustelevat asiasta ja sen jälkeen esittelijä kertoo mahdollisesta jatkoaikataulusta. Ja seuraava, seuraava kokouksemme on todellakin 27. tammikuuta. Hyvät kollegat, minä en tässä halua teille mitenkään sanella sitä, mitä tuleman pitää, vaan puheenjohtajan ominaisuudessa halusin antaa teille vähän osvittaa siitä, missä vaiheessa keskusteluja käydään, koska keskustellaan lainsäädäntö- ja muista asioista, koska live-valiokuntahan on keskeinen toimija näissä asioissa tässä parlamentissa. Tietysti omissa ryhmissänne keskustelette näistä asioista, keskustelette yksittäisinä jäseninä, käytätte omaa asiantuntemustanne ja niin edespäin. Ja minä olen tietoinen siitä, että toimitte yksilöinä, mutta minun tehtäväni on varmistaa se, että te olette tietoisia aikatauluista ja tiedätte, mikä on konteksti, miss, minkälaisessa ympäristössä LIBE-valiokunta keskustelee asioista. Eli tässä lyhyesti pyrin kertomaan teille näistä aikatauluista, eli milloin Lipe näistä asioista keskustelee. Ja kuten sanottu, seuraava muodollinen kokouksemme järjestetään 27. tammikuuta. Tämä, tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset. En nyt aio kuulla teiltä mitään puheenvuoroja, koska nyt ehkä on liian varhaista teidän reagoida vasta sulattelette tätä tietoa. Aion vielä lähettää teille sähköpostin ehkä, jossa voin kertoa teille tai vielä toistaa tämän aikataulun. Ehkä voitte sitten myöhemmin vaikka sähköpostitse tai muuten reagoida tähän aikatauluehdotukseen tai aikatauluun. Jos sitten menisimme seuraavaan esityslistan kohtaan. Meillähän on siis aika tiukka aikataulu. Ja tämä puheenjohtajankin ilmoitusosio oli aika pitkä. Ehkä lykkäisin kohtaa neljä, jos tapu, joka koskee koordinaattoreiden suosituksia. Eli ehdotan, että menemme heti kohtaan kolme. Kyse on Latvian puheenjohtajuuspainopisteistä. Voisimme kuulla kahden ministerin e, esitykset, jos teille vain sopii. Minusta tämä olisi järkevä tapa edetä. Eli mennään kohtaan kolme esityslistalla. Kaksi ministeriä voivat ehkä kommentoida sitä, mitä juuri äsken sanottiin, mutta heillä on varmasti monia muitakin asioita. Haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi sisäasiaministerin Richard Skoslovskin ja oikeusministerin Dintars Rasnatsin. Olen iloinen siitä, että olette tulleet tähän valiokuntaan kertomaan meille Latvian painopisteistä, erityisesti niistä, jotka kuuluvat tämän valiokunnan toimivaltoihin. Ja Koordinaattorit saavat sitten ja poliittiset ryhmät saavat sitten esittää kysymyksiä ja sen jälkeen kuulemme vastauksia. Ja tämän jälkeen toinen kysymyskierros, jossa kaikki jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Ehdottaisin, että kulkiin saisi kaksi minuuttia puheaikaa ja ilmaiskaa, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Jotkut siellä jo nostelevatkin kylttäjään. Ministeri Rasnach saa ensin puheenvuoron. Ja ennen kuin äh, aloitetaan, niin haluan kiittää teitä jo äh, tässä vaiheessa kaikista alustavista äh, kokouksistamme ja valmistelutoimista. Olkaa hyvä, ministeri, saat puheenvuoron. Thank you. Dear Chairman. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todellinen ilo saada olla vierannanne tänään käymässä keskustelua Latvian puheenjohtajakauden painopistealueista oikeuden alalla. Koska haluan kunnioittaa Euroopan unionin kielten monimuotoisuutta, jatkan puhettani omalla kielelläni latviaksi. Latvia ir er pirmā. Tämä on nyt ensimmäinen äh, Latvian puheenjohtajakausi ja nyt on hetki, jolloin uusi komissio ja Euroopan parlamenttikin vastikään ovat äh, käynnistäneet toimensa ja nyt varmasti jo ovat täydessä vauhdissa. Ja minä todella toivon aktiivista yhteistyötä ja Latvia puheenjohtajakaudellaan ähm, asettaa kyllä kovasti odotuksia juuri yhteistyöhön tämän LIBE-valiokunnan kanssa, koska meidän yhteistyömme osoittaa sitten kyllä tietä sille, miten tehokkaasti Euroopassa ja maailmalla saamme torjuttua terrorismia, joka nyt on agendalla kaikkein tärkein asia. Ranskan terroristi-iskut ja niitä seuraavat tapahtumat puheenjohtajakautemme ensimmäisellä viikolla muistuttivat Euroopan unionia siitä, että terrorismi uhkana on äärimmäisen vakava ongelma, joka kohdistuu ja haaste, joka kohdistuu Euroopan turvallisuuteen. Ranskan tapahtumat ja muiden EU-maiden tapahtumat todella vaativat yhteisiä eurooppalaisia toimia. Ja Latvian puheenjohtajakaudella on kyllä työskenneltävä kovasti varmistaakseen Euroopan kansalaisten turvallisuus ja suojellakseen samalla vapautta sen laajimmassa merkityksessä, kun ajatellaan Euroopan kansalaisia ja muita kansalaisia, ja Latvia tuomitsee radikalisoitumisen, terrorismin ja vihapuheen ponnekkaasti, ja me tulemme tekemään kaikkemme vahvistaaksemme yhteistyötä Euroopan unionin maiden kesken kun taistelemme yhdessä rintarinnan terrorismia vastaan ja terrorismin torjunta kaikissa muodoissaan on äärimmäisen tärkeää ja vaatii todella nopeita, koordinoituja, äh, harkittuja toimia, yhteisiä toimia. Samalla näiden toimien tulee perustua äh, äh, tiukasti ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamiseen näihin yhteisiin arvoihimme. Hyvät naiset ja herrat, julkinen ja yksityinen etu on punnittava tarkasti, kun näihin toimiin ryhdytään. Ja tämä on prioriteetti oikeuden alalla Latvian puheenjohtajakaudella. Haluaisin nyt esitellä teille ne painopistehankkeet, jotka olemme puheenjohtajakaudellemme valinneet. Ensinnäkin haluaisimme saada aikaan merkittävää edistystä henkilötietojen suojelun alalla. Tietosuoja on kaikkein tärkein painopistealueemme. Toiseksi haluamme antaa panoksemme Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi ja kolmanneksi haluamme vahvistaa epäiltyjen oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä ajatellen myös henkilötietojen suojapuitteistoa. Aiomme pyrkiä mahdollisimman suuren edistykseen henkilötietojen suojelun alalla. Pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman kattavan lähestymistavan neuvostossa niin, että kolmikantaneuvottelut Euroopan parlamentin kanssa saataisiin käyntiin mahdollisimman pian. Oikeus- sisäasiain epävirallinen neuvosto kokoontuu Riikassa ensi viikolla ja pyrimme valmistelemaan näitä hankkeita tavalla, ähm, joka olisi Euroopan parlamentinkin toiveiden mukainen äh, niin, että nämä asiat sulautetaan yhteen ja että Latvian puheenjohtajakaudella saataisiin äh, edettyä Italian äh, vitoittamaa tietä tämän yhden luukun periaatteen mukaisesti. Neuvosto on pyrkinyt yhteiseen kantaan, mikä tulee tämän yhden yhteyspisteen mekanismin toimintaan. Uskon, että tämä on hyvin tärkeä elementti koko asetusta ajatellen ja hyödyttää suoranaisesti Euroopan unionin kansalaisia. Toiseksi eh, EUn taloudelliset edut. Tällä hetkellä pelissä on kolme hanketta. Ensinnäkin eh, eurooppalainen eh, syyttäjäviranomainen, tämä hanke. Toiseksi hanke, joka koskee EUn taloudellisten etujen suojelemista rikosoikeuden alalla. Ja kolmanneksi sitten Eurojust-hanke. Ensinnäkin tuo Euroopan yleinen syyttäjäviranomainen, nyt neuvoston tasolla tulee pyrkiä päättäväisiin toimiin, jotta nämä keskustelut, jotka ovat jatkaneet jo, jatkuneet jo vuoden, että niitä saataisiin nyt kähtämään eteenpäin. Latvia pyrkii nyt saman aikaan sopimuksen pääartikloista. Asiantuntijatasolla käynnistetään myös neuvottelut niistä asioista, jotka vielä ovat täysin vailla käsittelyä, jotta näitäkin kysymyksiä saataisiin sitten nostettua poliittiselle tasolle asiantuntijatasolta. Pyrimme parantamaan sääntelyn tehokkuutta, mitä tulee tähän syyttäjäviranomaiseen ja mm, katsomme, että meidän tulisi luoda sellainen väline, joka toisi aitoa lisäarvoa mahdollisimman monelle jäsenvaltiolle. Ja tässä tapauksessa pyrimme erityisesti yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa ja tulemme tiedottamaan parlamentille keskustelujen etenemisestä neuvostossa. Toiseksi Euroopan unionin taloudelliset edut hanke. Latvia kaudellaan aikoo kyllä käyttää hyvin paljon energiaa sen varmistamiseksi, että neuvosto ja Euroopan parlamentti saisivat aikaan yhteisen kannan tästä hankkeesta niin, että asia todella tämäkin asia nyt kähtäisi eteenpäin. Aiomme tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja olen täysin vakuuttunut siitä, että Libevaliokunta ja Libevaliokunnan tuki tälle työlle tulee olevan, olemaan aivan ratkaisevan tärkeää. On koko joukko avoimia kysymyksiä, erityisesti arvonlisävero petosten mukaan ottaminen soveltamisalaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys niin parlamentille kuin komissiollekin. Ja olemme havainneet, että näissä kysymyksissä kyllä tulisi löytää poliittinen soveltuva ratkaisu, eh, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä. Ja sitten vielä kolmas painopistehankkeemme tuo Eurojust-hanke. Joulukuussahan saatiin aikaan osittainen yhteinen kanta neuvoston tasolla. Latvia puheenjohtaja valtiona uskoo, että on tärkeää lisätä Eurojust budjetin tehokkuutta niin mm, institutionaalisesti kuin äh, toiminnallisestikin. Äh, kun ajatellaan koordinoituja äh, rikostutkintoja vaikkapa terrorismin alalla, niin eurojustia tarvitaan. Haluamme lisäksi vahvistaa tiedon vaihto mahdollisuuksia ja puheenjohtajakaudellamme olemme valmiit hyväksymään yhteisen kannan neuvostossa maaliskuussa. Tämä äh, tarkoittaisi sitä, että neuvosto olisi tuolloin valmis käynnistämään kolmikantaneuvottelut komission ja parlamentin kanssa. Ja ymmärrämme, että tämä asia toki linkittyy tuohon Euroopan yhteinen syyttäjäviran omainen kysymykseen, mutta uskomme, että eurojuustankettakin voidaan kyllä edistää mm, sellaisenaan mitä pikimmin. Haluaisin myös korostaa, että tehokas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa Eurojust-asetuksessa on meille kyllä erittäin tärkeä kysymys. Sitten vielä epäiltyjen ja syytettyjen asema äh, rikosoikeudellisissa menettelyissä. Haluan vakuuttaa Euroopan parlamentille, että puheenjohtajavaltio Latvia jatkaa työtä kolmen rikosoikeushankkeen alalla, jotka siis liittyvät juuri näihin syytettyjen ja epäiltyjen oikeuksiin. Neuvostohan hyväksyi yhteisen kannan lasten oikeuksista rikosoikeudellisissa menettelyissä jo viime kesäkuussa, samoin kuin hyväksyttiin yhteinen kanta liittyen tähän syyttömyysolettamaan. Ja meidän prioriteettimme ovat kyllä hyvin selkeät. Kun ajatellaan siis näitä kolmea kuvailemaani alaa, kolme hyvin tärkeää prioriteettia, syyttäjäviranomainen, taloudelliset edut ja eurojust, ja kaikki nämä kolme tulevat olemaan päällimmäisenä esityslistallamme, kun pyrimme saamaan aikaan yhteisiä kantoja puheenjohtajakaudellamme. Haluamme puolustaa yhteisiä ydinarvojamme ja viattomia henkilöitä heidän oikeuksiaan. Vielä toteaisin, että kaikilla näillä aloilla ihan horisontaalisesti myös oikeuden alalla meidän tärkeä tavoitteemme on yhteistyön vahvistaminen itäisen kumppanuuden yhteistyömaidemme kanssa. Uskomme, että voimme menestyä parhaiten, jos oma naapurustomme on demokraattisempi, turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Katsomme siis, että itäisen kumppanuuden maita tulee niitäkin vahvistaa. Tässä on kovasti työtä edessämme tämän myönnän, mutta Latvian puheenjohtajavaltiona on erittäin päättäväinen äh, ja olemme valmiit etsimään kompromisseja niin jäsenvaltioiden tasolla kuin sitten yhteistyössä Euroopan parlamentinkin kanssa. Parempi yhteistyö on pohjana yhteiselle menestyksellemme ja puheenjohtajavaltio Latvia on hyvin keskittynyt vuoropuheluun ja yhteistyöhön toiminnassaan. Haluaisin vedota kaikkiin osapuoliin, jotta nyt pyrkisimme kaikki ottamaan edes pieniä askeleita toistemme suuntaan Euroopan kansalaisten edun nimissä. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä suurellekin yleisölle. Eihän voi olla niin, että edistys syntyy yksin. Ensin tarvitaan nämä suvaitsevaisuutta ja yhteisten arvojen kunnioittamista ja niiden tulee tietenkin johtaa perusarvojemme ytimeen. Nämä arvot ovat meille yhtä tärkeitä jokapäiväisessä elämässämme ja näin teemme työtä Euroopan puolesta. Kiitos. And, um... Kiitoksia kovasti ministeri. Siirryn heti seuraavaan ministeriin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 että Euroopan unionin kansalaisten edut tulevat otetuiksi huomioon. Haluaisin tai toivon, että Latvian puheenjohtajakauden painopisteet toimivat hyvänä pohjana keskusteluissamme parlamentin kanssa, kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, terrorismin torjunnasta – ja rikollisuuden torjunnasta. Aivan kuten 7. tammikuuta Latvian pääministeri Strasbourgissa totesi, niin Ranskan tapahtumat ja niiden seuraamukset ovat lisänneet tietoisuuttamme yhteisestä turvallisuudestamme. Euroopan unionin vastauksen täytyy olla yhtenäinen ja koordinoitu. Tavoitteemmehan on sama kuin aina ennenkin eli että haluamme suojella Euroopan unionin arvoja ja vapauksia. Euroopan turvallisuuden täytyy perustua siihen, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Ja tässä yhteydessä haluaisin kertoa teille niistä toimista, joihin puheenjohtajavaltio aikoo ryhtyä, ja aion korostaa niitä alueita, joissa välitöntä toimintaa tarvitaan. Haluan korostaa sitä, että vain tekemällä yhteistyötä avoimen dialogin hengessä. Vain niin voimme edistää Euroopan unionia yhteneväisenä, yhdistyneenä turvallisuuden ja oikeuden alueena. Ja haluan vakuuttaa teille, että Latvia puheenjohtajavaltiona on avoin tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin ja erityisesti Live-valiokunnan kanssa kaikkien niiden eh, lainsäädäntö- ja poliittisten toimien saralla, jotka ovat tällä hetkellä vielä vireillä. Vain tekemällä yhteistyötä eri toimielinten välillä voimme saada aikaan sellaisia välineitä, jotka ovat omiaan takaamaan Euroopan kansalaisten turvallisuuden. Haluan korostaa sitä, että puheenjohtajavaltio aikoo jatkaa sitä työtä, jonka Italia puheenjohtajavaltiona aloitti. Tulemme rakentamaan sen varaan ja tulemme tietysti ottamaan jatkuvasti työssämme huomioon Trion ohjelman. Meidän suurin haasteemme minun mielestäni on saada aikaan EUn politiikkojen vakaata kehitystä sisä- ja oikeusasioissa niin, että Euroopan kansalaisten turvallisuus paranee ja lisääntyy ja samalla kuitenkin säilytetään perusoikeudet ja perusvapaudet. Meidän täytyy myös vastata ajankohtaisiin haasteisiin ja tapahtumiin. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin aloittaa esitykseni luettelemalla näitä tämänhetkisiä haasteita, joihin kuuluu myös terrorismin torjuminen. Pariisin hyökkäykset saivat osakseen vahvaa, vahvan tuomion. Ne tuomittiin. Haluan samalla kuitenkin <clears throat> ilmaista solidaarisuuteni ja ihailuni Ranskan viranomaisia kohtaan ja ranskalaisia kohtaan. Ranskan tapahtumat ja myös Belgian tapahtumat osoittivat jälleen kerran sen, että terrorismin uhka on yksi suurimmista sisäisen turvallisuuden uhistamme. Meidän täytyy vastata, löytää, löytää sellaiset vastaukset tähän uhkaan, jotka vastaavat sen vakavuutta. Tietenkään terrorismin torjunta ei ole mitään uutta. Tämä työ on ollut meneillään jatkuvasti ja Latvia tulee jatkamaan sitä työtä, jonka aiemmat puheenjohtajavaltiot ovat jo aloittaneet, mukaan luettuna Italia. On erittäin tärkeää pitää huoli siitä, että se työ, joka on jo aloitettu, että sitä vahvistetaan ja parannetaan. Ja Latvia tuleekin tekemään aktiivisesti työtä voidakseen varmistaa sen, että tämänhetkiset toimet, torjuntatoimet jatkuvat, ja teemme jatkuvasti työtä voidaksemme varmistaa sen, että tällaisia iskuja ei tapahdu jatkossa. Me aiomme omistaa erityisesti aikaa ja huomiota siihen, että terrorismia vastustetaan epävirallisessa Riian neuvostossa, oikeus- ja neuvostossa. tammikuun lopussa, ja Libe on tervetullut osallistumaan tähän kokoukseen. Olemme luottavaisia sen suhteen, että tässä kokouksessa saadaan uusia välineitä, uusia ajatuksia terrorismin torjuntaan. On erittäin tärkeää omaksua yhtenäinen puitteisto ja yhteiset toimet, hyväksyä yhteisiä toimia. Me haluamme tehdä parhaamme voidaksemme torjua radikalisointia, voidaksemme parantaa yhteistyötä ja tiedon vaihtoa eri instituutioiden välillä, jotka toimivat tällä alalla. Latvian pääministeri Euroopan parlamentissa 14. tammikuuta totesi, että että Latvia pitää erittäin myönteisenä sitä, että me olemme aloittaneet uudestaan keskustelut EUn matkustajatiedoista. Meidän täytyy käyttää käyttää tällaisten, tällaisen tietojen käsittelyn tarjoamia mahdollisuuksia hyväksymme, kun haluamme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Tietenkin tietojen, tietoja täytyy käyttää harkiten ja täytyy kunnioittaa tietosuojavaatimuksia, mutta meillä on tärkeä tavoite, jonka haluamme saavuttaa. Ja asiasta täytyy keskustella avoimesti. Toistan, että olemme valmiit jatkamaan keskustelua eurooppalaisen matkustajatietomekanismin kehittämiseksi. Latvia puheenjohtajavaltiona on varma siitä, ja tietää ja ymmärtää, että kaikkien näiden toimien toteuttaminen edellyttää sitä, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan. Meidän täytyy saada aikaan oikea tasapaino ihmisten turvallisuuden ja toisaalta perusoikeuksien ja perusvapauksien välillä. Olen aivan varma siitä, että teidän valiokuntanne on omiaan tukemaan meitä tässä asiassa. Me emme voi sallia sitä, että terroristit uhkaavat yhteisiä arvojamme, jakavat yhteiskuntaamme ja käyttävät uskontoa ja uskonnollisia ryhmiä, laittavat uskonnolliset ryhmät kiistelemään keskenään. Tämä ei tietenkään ole ainoa uhka Euroopan unionin sisäiselle turvallisuudelle ja siksi Latvia tulee kiinnittämään huomiota myös siihen, että Italian aloittama työ saadaan päätökseen. Kun puhutaan EUn sisäisen turvallisuuden strategiasta ja sen päivittämisestä, tämän päivitetyn sisäisen strategian hyväksyminen varmastikin toimii hyvänä perustana sille, että voimme jatkossakin varmistaa turvallisuuden. Ja haluaisin myös vakuuttaa teille, että Latvia oikeus- ja sisäasioiden saralla tulee, jatkuva, ei, tulee jatkossakin työstämään jo vireillä olevia toimia, joiden tarkoitus on parantaa turvallisuutta. Aiomme jatkaa Italian aloittamaa työtä Europol-asetuksesta. Sehän on tällä hetkellä trilogivaiheessa Euroopan parlamentin kanssa. Ja uskomme, että myös Sepol-asetuksesta voidaan aloittaa vastaavat neuvottelut ja keskustelut. Hyvät kuulijat, aivan kuten italialaiset kollegat ovat jo oman puheenjohtajakautensa lopussa todenneet, niin myös maahanmuuttohaasteet ovat ajankohtaisia, tulevat jatkossakin olemaan ajankohtaisia Euroopan unionissa. Ja siitä syystä Latviakin äh, haluaa äh, toimia. Me olimme aika yllättyneitä äh, siitä ilmiöstä, joka liittyy niin kutsuttuisiin haamualuksiin ähm, ilmeni, että esimerkiksi lapsia ja naisia oli hylätty merelle. Tämä edellyttää yhteistä vastausta Euroopan unionilta ja meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota maahanmuuttokysymyksiin. Latvia on sitä mieltä, että EUn vastausta tulisi tarkastella laajemmassa kontekstissa. Meidän täytyy jatkossakin toteuttaa ja panna sitä holistista lähestymistapaamme, jota olemme pyrkineet toteuttamaan, kun maahanmuuttovirtojen parissa toimimme. Lokakuussa neuvoston päätelmät kattavat koko joukon toimia, ja niitä voidaan soveltaa myös muihin alueisiin, mikäli tarve niin vaatii. Meidän mielestämme yhteistyötä on syytä jatkaa myös kolmansien maiden kanssa sitä, joka on jo alkanutkin. Tulisi keskittyä siihen, miten voitaisiin vahvistaa maahanmuuton hallintajärjestelmiä ja niiden kapasiteettia. On käynyt selväksi se, että jo aloitettuja toimia on jatkettava ja solidaarisuusperiaatetta tulee toteuttaa, se täytyy ottaa huomioon. Sitten yhtenäinen turvapaikkajärjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa on yksi niitä äh, asioita, joita tulisi edistää. Haluaisin korostaa sitä, että maahanmuuttopaineiden käsitteleminen on vain yksi maahanmuuttoilmiön ö, äh, piirteestä. Maahanmuutto ei tar- tarkoita ainoastaan ongelmia, Maahanmuuttoa voidaan käyttää myös kasvun välineenä ja kilpailukyvyn välineenä. Ja e, siksipä haluaisinkin korostaa sitä, että komissiohan tällä hetkellä aikoo esitellä eurooppalaisen maahanmuuttoagendan. Odottelemme komission ehdotusta. Latvia on valmis tekemään työtä tämän ehdotuksen pohjalta ja olemme sitoutuneet jatkamaan työtä olemassa olevien, jo olemassa olevien maahanmuuttoaloitteiden parissa, sellaisten, joiden, joilla olisi myönteinen vaikutus Euroopan unionin kasvuun. Tehän tiedätte, että puheenjohtajavaltio Italiaa neuvostossa osoitti valmiutensa alkaa keskustella Euroopan parlamentin kanssa opiskelija- ja tiedemiesdirektiivistä. Me pyrimme löytämään nyt kompromisseja parlamentin ja neuvoston kesken niin pian kuin mahdollista. Niin ikään teemme aktiivista työtä voidaksemme saada aikaan yksi mielisyyden neuvoston kanssa Dublinin direktiivin muuttamisesta niin, että voimme ratkaista sellaisia ongelmia, jotka liittyvät muun muassa alaikäisten etujen suojelemiseen. Alaikäisten tarvitsevat suojelua kaikkein eniten. Schengenin alueen toimiminen on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä saavutuksista, ja myös kansalaiset ymmärtävät tämän, pitävät sitä tärkeänä. Schengenin äh, alueen tehokkaan toimivuuden varmistaminen on yksi turvallisen matkailun edellytyksistä, kun ähm, rajoja ei ole. Ja Latvia jatkaa työtä. Me olemme tietoisia eri monien meppien huolista, jotka liittyvät tähän asiaan, ja aiomme jatkaa niitä kahdenvälisiä ja kolmenvälisiä keskusteluita, jotka aloitettiin jo Italian puheenjohtajakaudella. Ja lopuksi haluaisin puhua sisäasioista ja niiden suhteesta ulkoasioihin. Ulkosuhteemmehan myös liittyvät sisäasioihin ne liittyvät maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Meidän sisäinen turvallisuutemmehan riippuu globaaleista tapahtumista ja siksi yhteistyömme kolmansien maiden kanssa on erittäin tärkeää. Suhteita on kehitettävä. Puheenjohtajakaudella me aiomme jatkaa niitä toimia, joita sisäisen liikkuvuuden ja turvallisuuden alalla on aloitettu. On kuitenkin to- todettava, että meillä on aivan erillinen prioriteetti, nimittäin yhteistyö itäisen kumppanuuden maiden kanssa ja aiommekin järjestää ministeritason kokouksia EUn ja itäisen kumppanuuden maiden ähm, välillä. Ministeritason kokouksia, joissa keskustellaan muun muassa oikeussuoja- ja turvatoimista. Ähm, meidän työmmehän vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään, mutta toisaalta meillä on vielä paljon tehtävää Toivon, että Latvia puheenjohtajavaltiona saa aikaan edistystä kaikissa, kaikilla näillä alueilla, joista olen nyt puhunut. Hyvät kuulijat, puheenjohtajavaltio on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti kaikkiin keskusteluihin ja pyrkii löytämään kompromisseja jäsenvaltioiden kanssa ja myös neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa. Läheinen ja rakentava yhteistyö on ainoa keino saavuttaa yhteiset tavoitteemme. Yhteinen tavoitteemmehan on turvallinen Eurooppa ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Kiitos. Um, Kiitos ministeri. Nyt siirrytään nopeasti eteenpäin. On paljon puhujia. Hyvin ymmärrettävästi. Joten mennään nopeasti eteenpäin. Ensin koordinaattorit. EPP ensin Diastemera. EPPn puolesta, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Tänään puhun todella poliittisen ryhmäni nimissä ja toivotan erittäin lämpimästi Latvian valtion äh, oikeusministerin sekä sisäministerin tervetulleeksi tänne valiokuntaamme. Toivotan teille mitä parhainta menestystä työssänne äh, kaudellanne. Jokunen huomio Arvoisa oikeusministeri, minun poliittinen ryhmäni tukee ja jakaa kanssanne nämä kolme painopistealuetta, jotka olette valinneet. Me olemme erittäin sitoutuneet juuri näihin painopistealueisiin ja kaikki, mikä liittyy tietosuojaan tähän pakettiin, on mielestämme äärimmäisen tärkeää. Samoin Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen, äärimmäisen tärkeä kysymys, sekä eurojustin vahvistaminen, ALV-petosten torjuminen, samoin syytettyjen suojelu rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kyllä, kyllä. Mutta, arvoisa ministeri, entäpä uhrien oikeudet? Entäpä uhrien oikeudet? Uhrien, jotka ovat joutuneet äh, jonkinnäköisen hyökkäyksen, minkä tahansa hyökkäyksen kohteeksi, vaikkapa terroristihyökkäyksen. Näitä äh, tapahtuu ja nämä usein vahingoittavat uhreja pysyvästi jihadin, pyhän sodan uhrit. Arvoisa sisäministeri, kiitän teitä huomioistanne ja siitä, että esittelitte meille tekin näitä painopistealueitamme. Haluaisin tämän valiokunnan kollegojenkin edessä esittää hiukan pohdintaa. Euroopan unioni haluaa suojella oikeuksiaan, haluaa toteuttaa tutkimuksia, haluaa estää rikoksia sekä näistä rangaista. Ja meillä on 16 virastoa tai eri tahoa, jotka liittyvät oikeuksien suojelemiseen. 16 eri virastoa katsoa, toimivatko ne tehokkaasti näiden eh, yhteisten haasteidemme alalla. Eli vapauksiemme suojeleminen sekä eh, rikosten estäminen ja terrorismin estäminen. Ei, minun vastaukseni on ei. Kyllä näitä tahoja, virastoja ja muita toimijoita on koko joukko, mutta mutta ne eivät toimi tehokkaasti, ne eivät puhalla yhteen hiileen. Ja siksipä meidän tulisikin kaikkien toimielinten yhteistyössä pohtia tätä. Kun ajatellaan nyt tätä pyhän sodan uhkaa, ei se ole mikään päiväperho, se tulee todella olemaan edessämme pitkään. Meidän on suojauduttava siltä. Meidän on ryhdyttävä varotoimiin toki, mutta itse asiassa tarvitaan pysyvämpiä vastauksia myös lainsäädännön alalla ja näitä tarvitaan välittömästi meidän suojelemiseksi. Me nimittäin terrori, terroristit etenevät huomattavasti nopeammin kuin lainsäätäjät. Sitten PNR, matkustajatiedot. Ei tässä mielestäni mitään uutta lainsäädäntöehdotusta tarvita, vaan niin kuin Abramopoulos on todennut, tietosuojaa viranomaisten kesken kerännytään, kokoonnutaan yhteen tammikuussa ja sitten tehdään ehdotus. 28 jäsenvaltion edustajat ja herra Kirkhopehan on todennut, että kyllä kaikki toimet ovat jo tiedossa, mitä tässä itse asiassa tarvitaan. Ne on kyllä kaikki kerätty yhteen. Tällaista tietä meidän tulisi kulkea. Sitten Europol. Europol parahin ministeri, sen on oltava ehdoton painopistealue. Europol-ehdotusta on nyt Latvian puheenjohtajakaudella e, e, edistettävä. Älykkäät rajat. Älykkäät rajat-paketti on sekin tärkeä asia ja teidän tulisi priorisoida myös sitä. Se on välttämätön jotta voidaan rekisteröidä, nähdä, miten nämä henkilöt liikkuvat ees taas. Tämä liittyy Schengenin hyvin, hyvin tiukasti ja minun ryhmäni haluaisi kyllä vahvistaa myös näitä turvatoimia ja turvallisuusviranomaisten toimia ja yhteistyötä. Tässä Euroopan kansanpuolueen kanta päätän puheen vuoroni toivottamalla teille todella mitä parhainta ja suurinta menestystä tällä alalla. Kiitos. Ähm, Kiitos Augustin. Ennen kuin Birgit saa puheenvuoron SNDn puolesta, niin kollegat, nyt on jo 22 puheenvuoropyyntöä, joten suljen listan, joten mukaan lukien koordinaattorit nyt sitten koittakaa pitäytyä näissä rajoissa mutta tiedän, että tämä on ensimmäistä kertaa, kun ministerit ovat täällä. Ja meillä on paljon tärkeitä aiheita täällä, niin kuin Diasmera sanoi, PNR-tiedot ja koordinaattorit, kuten tekin haluatte ilmaista kantanne tästä, joten tässä on melkoinen paradoksi toisaalta halutaan sanoa paljonkin tässä ajassa ennen Rian neuvostoa, mutta siis puhun jäsenille, joten katsotaan, että jos saamme lisää aikaa tälle esityslistan kohdalle, mutta en vielä pyytänyt sihteeristön lupaa. Joka tapauksessa nyt Birgit Sippel seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Niin puheenjohtajavaltion kirjallisesta alustuksesta kuin siitä, mitä te meille tänä aamuna susanallisesti esititte, niin aika monia kysymyksiä on noussut mieleeni. Keskityn tässä nyt kuitenkin kolmeen alaan. Ensinnäkin äh, ilahdun kovasti havaitessani, että näyttäisi nyt vihdoinkin äh, äh, päästyn siihen tila- tilanteeseen, että neuvosto keskustelee tietosuojadirektiivistä ja asetuksesta. Ja haluaisinkin kuulla, vaikuttaako puheenjohtajan valtiosta siltä, että tässä saatettaisiin piakkoin voida eh, nimetä jonkinnäköinen päivämäärä sille, milloin asetuksesta ja direktiivistä sopimus saataisiin aikaan, sillä mehän olemme eh, käyneet keskustelua koko joukosta mahdollisia uusia toimia, joiden on tarkoitus lisätä turvallisuutta. Kaikki nämä toimet eh, perustuvat tietojen keräämiseen, ja käsittelyyn. Ja olisikin erinomaista, jos meillä olisi yhtenäiset tietosuojastandardit kaikkialla Euroopassa. Siksipä olisikin hyvä, jos pakettia käsiteltäisiin kokonaisuutena ja asiassa edettäisiin mitä pikimmin, mutta keskusteluahan tässä on kyllä jo käyty kolmisen vuotta. Sitten turvatoimiin liittyen, turvallisuuteen liittyen, täydentäen sitä, mitä kollega Meera tuossa totesi, Paitsi että meillä on virastoja, jotka käsittelevät turvallisuuskysymyksiä koko joukko. Meillä on myös koko joukko mitä erilaisempia toimia turvallisuuden alalla, ihan eurooppalaisia toimia, mutta myös kansallisia toimia. Ja vaikuttaa siltä, että kenelläkään ei ole kattavaa käsitystä siitä, että mitä kaikkia toimia meillä voimassa on ja miten nämä toimet sitten sopivat yhteen ja miten tehokkaasti eurooppalaiset toimet ylipäätään toteutuvat eri jäsenvaltioissa, miten niitä täytäntöön pannaan. Ja tämä pitäisi nyt varmaan olla ensiaskel, siis sen tarkastelun, että mitkä toimet ehkäpä ovat tarpeettomia ja missä mahdollisesti on puutteita ja miltä osin näitä aukkoja tulisi täydentää uusin toimin. Tietojen vaihto, sekin vaikuttaisi olevan aihe, jonka alalla parantamisen vara on aivan valtavasti varsinkin tässä viime päivinä iskujen, terroristiiskujen jälkeen, me olemme toistuvasti kuulleet, että kaikki jäsenvaltiot eivät kaikkia tietojaan ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ja Euroopan unionin sisällä tämä on kyllä todellinen ongelma, jos yksittäiset viranomaiset tai valtiot istuvat tietojensa päällä. Ja kyllä minun mielestäni tässä tämä tietojenvaihto tulisi saada toimimaan ennen kuin puhutaan yhtään mistään uusista toimista. Kun siis keskustellaan äh, uusista mahdollisista turvallisuustoimista, niin jään kyllä hiukan kaipaamaan tuon radikalisoitumisen estämistoimia. Toki useinkin kuullaan, että vaikkapa nettiä valvomalla, äh, sosiaalisia verkostoja valvomalla voitaisiin äh, Äh, radikalisoitumista toimia. Eikö pikemminkin tulisi pohtia, mistä ihmeestä johtuu, että nämä niin kutsutut ulkomaiset taistelijat eivät suinkaan ole kolmansista maista tulevia taistelijoita, vaan meidän kansalaisiamme, henkilöitä, jotka ovat radikalisoituneet meidän kotimaissamme ei tätä ongelmaa yhdellä toimella äh, ratkaista tai yhdellä ratkaisulla päihitetä, mutta kyllä mielestäni tulisi selvittää, miten integraation epäonnistuminen sekä sosiaalisesti, tai heikko sosiaalijärjestelmä ovat johtaneet radikalisoitumiseen. Sitten vielä viimeinen seikka, niin ihan, ihan lyhyesti maahanmuuttosiirtolaiskysymyksiin emme kattavasti tänään pysty puuttumaan, mutta kyllä joskus syntyy sellainen vaikutelma, että kun me puhumme eri toimista, pakolaisten estäminen, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, pakolaisleirien perustaminen kolmansiin maihin, että kaikkien näiden toimien tarkoituksena on vain estää pakolaisten tuleminen ja pääseminen Eurooppaan. Ja haluaisinkin kuulla, mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä, jotta kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat solidaarisuusperiaatetta pakolaisten suhteen ihmisiä, jotka pakenevat sotaa tai vastaavaa on otettava vastaan. Ja sitten tosiaan tuo vapaaehtoinen humanitaarinen uudelleen sijoitusohjelma on sekin otettava huomioon. Kiitoksia. Kiitos Birgit. Kello ei nyt ihan pelannut mukana, mutta arvostan kollegat tai ymmärrän kyllä, että teidän pitää puhua hyvin kattavasti, mutta ottakaa huomioon, että monet muutkin jäsenet haluavat puhua koordinaattorin jälkeen, mutta kiitos Birgit. Timothy seuraavaksi, Kirkhop. Uh, well, chairman, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tai ilmaista tyytyväisyyteni Latvian kollegoiden esityksiin ja Toivotan teille kaikkia onnea ja menestystä. En puhu kauhean pitkään tässä PNRstä, koska itse olen viimeisten kolmen vuoden ajan ähm, käsitellyt näitä asioita. Olen ollut esittelijänä ja kuuntelin mielelläni valtion myönteisiä kommentteja asiaan liittyen. Ja kyllähän tässä asiassa täytyy edistyä. Haluaisin itse keskittyä erityisesti maahanmuuttokysymyksiin, erityisesti jäsenvaltioiden vastuuseen, kun suunnitellaan erilaisia järjestelyjä niitä henkilöitä silmällä pitäen, jotka siirtyvät, muuttavat EU-hun. Olen huolissani niistä oloista, joissa tiettyjä ihmisiä säilytetään. Me olemme puhuneet vastuun jakamisesta jo monien kuukausien ajan, ja on todettava, että puhuttiinpa Dublinin järjestelystä tai jostain muista järjestelyistä, joita täällä on ehdotettu, niin olosuhteet vaihtelevat ja tilanteetkin vaihtelevat aika paljon. Joten toivoisin, että teidän aloitteisiinne sisältyy myös vastuuden tarkastelu ja näiden olosuhteiden ja erilaisten järjestelyiden tila. Täällä on puhuttu lastesta, lapsista, alaikäisistä, heidän suojaamisesta suojelumistaan, suojelemisestaan. Minä olen erittäin huolissani siitä, miten lapsia kohdellaan, mutta erityisen huolissani olen siitä, miten rikolliset ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen lapsia, pyrkivät siirtämään jo, tai pyrittävät joko, joko tuomaan yksilöitä, lapsia Eurooppaan tai heidän avullaan rikoksella saatuja esineitä ja asioita. Meillä on ollut jo aika pitkään menettelytapaa oikeuksia koskeva paketti, mutta osa, ja, ja oikeudenkäynteihin käynti oikeuksia koskeva paketti, mutta niitä ei välttämättä, tai siis tähän pakettiin liittyviä oikeuksia ei ole toteutettu. Toivottavasti näihin asioihin kiinnitetään huomiota tulevina kuukausina. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja Haluaisin todeta, että turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Ää, viime aikojen kauheudet ovat kiinnittäneet erityisesti huomioon näihin asioihin, mutta on tärkeää, että tässä valiokunnassa e, valiokunta ja jäsenet, kun tekevät yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa, muistavat, että kun me täällä laadimme lakeja, niin ei sillä välttämättä ole välitöntä vaikutusta, vaan vaikutukset kestävät aika pitkään. Ja siksi täytyy ottaa huomioon kaikki ne vaikutukset, joita näillä toimilla. Siis kun, kun teemme, ryhmä toimii, joilla on vaikutusta turvallisuuteen, niin tämä on otettava huomioon. Kiitos Roksi Aldemuodosta Selvikström. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Toivotan teille hyvää huomenta ja tervetuloa tänne tänään. Hyvää onnea puheenjohtajavaltiolle myös Odotan innolla yhteistyötä kanssanne tulevissa neuvotteluissa, jos käsitellään Dublinin asetusta ja opiskelijoiden tiedemiesten liittyvää asetusta, mutta nyt haluaisin puhua pakolaisjärjestelmän tulevaisuudesta, erityisesti Dublin-asetuksesta. Me tiedämme, että yhteinen politiikan linjaus hyväksyttiin noin puolitoista vuotta sitten ja se on edelleen täytäntöönpanovaiheessa ja tällä välin on nähty tuomioistuimen päätöksen, mutta Tara Kerki tapaus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, se osoitti, että on suuria heikkouksia siinä, miten tätä vastuuta annetaan eri EU-valtioille tuomioistuimen mukaan. Sveitsi oli loukannut artiklaa kolme ihmisoikeussopimuksessa, joka käsittelee muun muassa kidutusta ja epäinhimillistä käytöstä, kun se siirsi perheen Sveitsistä Kreikkaan. Ottaen huomioon tämän tuomioistuimen päätöksen, haluaisitko tänään kertoa siitä, miten te suhtaudutte tähän tuomioistuimen päätökseen, miten se vaikuttaa Dublinin asetukseen ja kaiken kaikkiaan tähän koko pakolaispakettiin. Toiseksi kuusi jäsenvaltiota tällä hetkellä ottaa vastaan noin 80 prosenttia turvapaikanhakijoista, ja Ternin jäsenvaltio ne ottaa niitä vain muutaman vastaan. Tuletteko aloittamaan prosesseja neuvostossa, jotta tähän tilanteeseen voidaan puuttua? sillä se ei nyt perustu ollenkaan solidaarisuuteen tällä hetkellä. Ja otatteko myös tämän aikaisemman tuomioistuimen päätöksen esille? Ja kun neuvotellaan tästä paketista, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi yhdessä ottaa vastuuta. Mutta mikä on, kun, mitä tapahtuu käytännössä, mitä aiotte tehdä asian eteen? Ja haluaisin lyhyesti myös käsitellä PNR-aihetta. Tämä on ollut pattitilanteessa jo kaksi ja puoli vuotta, sen takia minun ryhmäni on yrittänyt elvyttää tätä asiaa ottamalla yhteyttä komissioon ja pyytänyt sitä keksimään uusia ehdotuksia koskien matkustajatietoihin ja tähän koko pakettiin, jotta se voitaisiin hyväksyä ja että se perustuisi oikeuskäytäntöihin ja myös tietosuojadirektiiviin. Tämä on tapa, jolla pitää edetä BNR-tietojen kanssa. Kaikkihan puhuvat siitä, nykyään, mutta meidän pitää päästä eteenpäin rakentavalla tavalla, joten odotan innolla tulevia neuvotteluja kanssanne ja kaikkia hyvää. Thank you and... Kiitos. Ainoa tuon muu koordinaattori, joka haluaisi puhua, on herra Karo EFDDstä. Go ahead for the EFTD. Olkaa hyvä EFDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin muiden kollegoiden tapaan haluan toivottaa tervetulleeksi äh, uuden valtion edustajat. Olemme äh, hiukan pohdiskelleet näitä prioriteetteja, joita ehdotitte. Ja nämä ovat asioita, joista voimme olla kyllä yhtä mieltä. Olisi hyvä, jos äh, tällä kaudella tehtäisiin työtä vielä nopeammin ja vinhempaan tahtiin kuin viime puheenjohtajakaudella. Pari kommenttia. Ensinnäkin puhuitte, että sisäisen turvallisuuden mm, saralla tulisi tehdä paremmin yhteistyötä ja kehittää sisäistä turvallisuusstrategiaa. Muutama ehdotus. Nyt kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja parlamentti on yhteis ja lainsäätäjä ja myös samalla, samalla vastuussa Euroopan kansalaisten turvallisuudesta ja oikeuksista, mutta mutta ähm, neuvostossa äh, hän tätä asiaa on pidetty tärkeänä jo ennen Lissabonia ja myös ennen Maastrichtia. Ja olisi hyvä, jos äh, puhuttaisiin myös vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ähm, sitä koskevasta poliittisesta syklistä. Ja Tähän, tässä yhteydessä haluaisin todeta, että neuvosto ei ole ottanut huomioon parlamentin kantoja tämän poliisi sai syklin, poliittisen sykliin kes, siitä keskusteltaessa. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. Parlamentti pitää erittäin tärkeänä asioina niin kansalaisten turvallisuutta kuin järjestäytymisen rikollisuuden korju, torjumistakin. Myös viime lainsäädäntökaudella pidimme näitä asioita erittäin tärkeänä. Sitten YK on huume toiminta. Haluaisin tietää, miten aiot valmistella kantaanne YK huumekokoukseen. Huumeethan ovat yksi tärkeimpiä rikollisuuden aiheuttajia. Sitten maahanmuutosta ja terrorismista. No, on tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat jatkossa yhteneväisempää politiikkaa. Erityisesti meidän tulisi palata vielä Dublinin asetukseen. Myös radikalisointia tulisi torjua yhdenmukaisemmin. Kiitos kollegat, koska kaikki koordinaattorit eivät puhuneet, mutta tar- katson nyt vielä koordinaattoreihin. Sopisiko ja pysyn Kysyn myös ministereiltä, että ottaen huomioon, kun on nyt niin paljon halukkaita puheenvuoron pyyntäjiä, että mennäänkö suoraan nyt sitten jäsenten puheenvuoroihin ja että ministerit vastaavat, sopisiko se, sillä jos ministerit ovat vastata nyt niihin kysymyksiin, niin me, koska meillähän on paljon puheenvuoropyyntöjä jäseniltä, joten esityslista tulee siitä kärsimään, koska nyt oli jo kysymyksiä koordinaattoreilta ja ne todennäköisesti ovat aika samanlaisia kuin jäsenen kysymykset. Eli sopiiko kasvon koordinaattoreihin, jos tämä haittaa, niin Kirkhop häntä tuntuu haittaavan. Viki sopiko Diastemera, sopisiko tämä järjestely? Hyvä on. Siirrytään sitten suoraan Monike Holmajeriin. Hän on seuraavana puhelistassa. Joten, arvoisat kollegat, voisitteko pitäytyä puolesta toista minuutissa? Ei pidempiä puheenvuoroja, sillä muuten esityslista tai aikataulussa ei pidet, pitäydytä. Monika, ole hyvä. Puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Haluan minäkin tietenkin kiittää puheenjohtajavaltion valtion edustajia tästä ohjelmastaan, jonka meille kirjallisesti toimittivat. Tästä luonnollisesti jo voimme nähdä, mitä painopistealueita on puheenjohtajakaudelle valittu. Ensinnäkin rikosoikeuden alalla kysyisin, minkälaista aikataulua olette suunnitelleet, mihinkä mennessä saattaisimme voida saattaa päätökseen asiat tällä alalla. Ja sitten toinen Schengen, on puhuttu ulkorajoista, terrorismiinkin liittyen ja mahdollisiin vaaroihin, joita nämä jälleen Eurooppaan palaavat taistelijat aikaansaavat, niin te olette varmaan keskustelleet eh, eri maiden sisäministerien kanssa ja varmaan teidän tulisi keskustella myös Euroopan parlamentin kanssa, koska me olemme hyvin huolissamme siitä, että kun tässä tietenkin tarvitaan nopeita toimia, niin turvaudutaan hallitusten eh, väliseen menettelyyn ja tämä tietenkin aiheuttaa ongelmia meille täällä Euroopan parlamentissa. Ymmärrän siis tämän aikataulupaineen, jonka turvallisuustilanne on aiheuttanut, mutta kysyisin kuitenkin, että mitä ulkorajoihin, älykkäisiin rajoihin ja niin edelleen tulee, niin minkälaista tässä on suunniteltu? Kiitos. Kiitos Monika, että pitänyt aikarassa sitten Sofi Ventevelt. Yeah, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut näitä kahta esitystä. Ja <clears throat> kuten arvata saattoi, niin kovasti korostettiin terrorismin torjuntaa. Toivon, että työssänne tulevina kuukausina korostatte myös demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden puolustamista, koska usein näyttää siltä, että terrorismin torjunta tapahtuu näiden arvojen kustannuksella. EUn PNRstä. Ensinnäkin olen iloinen, kun sanoitte, että tietosuojadirektiivi on teidän kaikkein tärkein prioriteettinne, koska toden sanoakseni Minulle se on e, edellytys ja ennakkoehto sille, että aletaan keskustella EUn PNRstä. Toiseksi, ja tämä ei tietenkään ole teidän päätettävissänne, mutta tietysti me haluamme keskustella PNRstä Junckerin komission uuden ehdotuksen perusteella ja jatkumattomuus ja, ja ottaen huomioon äm, tuomioistuimen oikeuskäytännön ja tietysti on otettava huomioon myös tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus. Se on juridinen vel- vaatimus. Kuulin kuitenkin teidän puhuvan EUn sisäisestä PNRstä, vai olisiko se, oliko puheenjohtaja se, joka sen mainitsi? Tämä on minulle uutta. Ja eilen kuulin yhden ministerin puhuvan siitä, että kerättäisiin PNR-tietoja, vastaavia tietoja junaliikenteen saralla. Tässä ollaan jatkuvasti liikkeessä ja kyllä meidän tulisi tietää, missä mennään ja mistä puhutaan. Ja toiseksi, saattaa, että tämä on jäänyt minulta huomaamatta, mutta haluaisin tietää, mitkä ovat suunnitelmanne horisontaalisen syrjinnän torjumisdirektiivin saralla. että puhuitte suvaitsevuudesta ja kunnioittamisesta. Minusta me tarvitsemme lainsäädäntöä tällä saralla. Ja jos sallitte, niin tämä suvaitsevaisuuden ja kunnioittamisen viesti tulisi välittää myös Latvian hallitukselle. Siellähän ää, aika pahasti tyrmättiin muun muassa Europride. It was partly minä, joka mainitsin Intran, se johtui erään aikataulun. Minä mainitsin siitä siitä, mitä, mistä tullaan keskustelemaan. Ministerit eivät sitä mainitseet. Kiitos Sofi Sarona Carlos Coelho. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista, että olen samaa mieltä kuin ne kollegat, jotka ovat toivottaneet onnea Latvialle seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi ja lisäksi olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu tragisista tapahtumista, jotka tapahtuvat Pariisissa ja että niillä tulemaan seurauksia siihen, mitä me teemme ja mitkä ovat puheenjohtajavaltion painopistealueita minusta. Tärkeämpää kuin että tarjotaan uusia mekanismeja on varmistaa se, että Schengenin säännöstöä sovelletaan kunnolla. Minusta olemassa olevat säännöt ovat hyvät ja meillä on jo tarpeeksi turvatoimia valvontamekanismeissamme. Ja tänä vuonna aletaan soveltaa uutta järjestelmää Schengeniin. Tiedän, että neuvosto 2014 marraskuun kokouksessa viittasi jo tähän asiaan ja siihen, että uusi arviointijärjestelmä tarkoittaa sitä, että toivottavasti olemme tilanteessa, jossa meillä on tehokkaampia arviointeja kuin aikaisemmin. Mitä tulee ongelmien huomaamiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen, niin suora kysymykseni ministereille on, siis enemmänkin sisäministerille, siis on, että kuinka tärkeää tulisi olla soveltaa tätä uutta järjestelmää ja mitä yhteistyötä tullaan käymään komission kanssa ja puheenjohtajavaltion puolesta siis, jotta voidaan varmistaa, että kaikki huomatut ongelmat EUn ulkorajoilla – ratkaistaan. Kiitos. Thank you, Carlos. Thank you all. Kiitos, Carlos. Kiitos, että pitäytte aikarajan puitteissa, herra Radev. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа министри, террористичният акт в Париж... Kiitos, puheenjohtaja, ministerit. Pariisin terroristi hyökkäykset ja ne, jotka käsitettiin Brysselissä, osoittivat jälleen kerran, että toiminnan tulee olla ankarampaa valvonnan paljon tiukempaa. Tuhannet eurooppalaiset taistelevat ISISin tai islamilaisen valtion riveissä, joten tarvitaan tiukempaa valvontaa Schengenin sisäpuolella ja e, Bulgarian ulkorajoilla. Ja tulee Bulgariaan. Tämä aihe on arkaluontoinen, sillä se liittyy sen Schengenin liittymiseen. Parlamentti ja komissio ovat toistaneet, että Bulgaria täyttää normit ja se on valmis tarttumaan uusiin haasteisiin ottaen huomioon, että Latvia aikoo Schengenin, Schengenia laajentaa. Voisitteko selvittää meille, että tar- eikö tar- tiukempia, tiukempaa valvontaa tarvettaisi? Kiitos. Next is Mr. Seuraavana Lopez Aguilar. Fernando, Leva. Thank you, Chair. I would... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitokseni molemmille ministereille valtion ohjelman esittelystä. Toivotan heille tietenkin menestystä työssään. Haluaisin puhua Euroopan unionin talouden edun suojelemisesta tästä BIF-direktiivistä – Kyseessä on rikosoikeus, joka on nyt tekeillä ja sen on tarkoitus olla Euroopan syyttäjäviranomaisen alkuvaihe. Ja kuulin, mitä siitä sanoitte, mutta nyt ei tule päästää tilaisuutta käsistä. Puheenjohtajavaltio Italiahan tulkoon sai asian hoidettua, joten nyt Latvian tulisi puheenjohtajakaudellaan hoitaa asia loppuun. Samoin puhuitte ALV petoksista äh, parlamentti ja neuvosto, molemmat lainsäätäjät äh, tekevät tässä työtä. Minä ymmärrän kyllä äh, neuvoston kannan, mutta ALV on tulon lähde, joka on äärimmäisen keskeinen Euroopan unionin rahoitusmallissa. Ja nyt meidän tulisi todella pyrkiä saman aikaan kompromissi neuvoston ja parlamentin yhteislainsäätäjien välillä tällä kysymyksellä. Kiitos. Kiitos sitten jäsen Meer. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin ministeri itsekin totesi, Pariisin terroristiiskujen jälkeen on panostettava Euroopan kansalaisten turvallisuuden suojelemiseen ja tietenkin lähtökohtana täytyy olla näiden terroritekojen syyn kitkeminen. Kyseessä on siis islam ja sen on oltava kyllä tässä agendalla. Me tarvitsemme ehdottomasti ää, ulkorajojen valvontaa, samapa se, kun ne jihadistit lähtevät Euroopan unionista, mutta heidän saapumisensa takaisin tai palaamisensa on estettävä passit pois. Mitä sitten aiotte tehdä tällaisen joukkosiirtolaisuuden torjumiseksi? Se tuo mukanaan valtavia ongelmia ja myös on turvallisuusuhka, kun ajatellaan esimerkiksi tätä islamilaista valtiota. Sillähän on ovet avoinna tänne. Kaikki, kaikki sieltä pääsevät Euroopan unionin halutessaan. Kiitos. Natali Kriisberg, Natali, ole hyvä. Merci à mon tour de vous remercier. Kiitoksia. Minäkin haluan vuorostani kiittää teitä, arvon ministerit Haluan äh, kiittää ohjelmanne esittelystä ja haluan toivottaa kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne. Oikeusministeri, te ilmaisitte halunne ähm, mennä eteenpäin äh, EPPO-asiassa, äh, Euroopan yleisen syyttäjäviraston perustamisessa. Ähm, Ranska ja muutkin maat niiden tapahtumien jälkeen, joita olemme joutuneet todistamaan, lista vaikka kuinka pitkä, niin eikö olisi hyvä edistää sellaista EPPOa, joka olisi vastuussa myös rajat ylittävästä rikollisuudesta? Eli tällaista syytteen virastoa, joka voisi paremmin vastata ihmisten turvallisuustarpeisiin. Ja kollegoiden tapaan haluaisin korostaa sitä, että tämä lastensuojelun ähm, äh, täytyy olla painopisteenämme. Ähm, yhä enemmän ja enemmän myös Euroopassa ilmenee tilanteita, joissa lapsia äh, kohdellaan kaltoin. He tarvitsevat suojelua. Ja tietysti näiden kuuden kuukauden aikana, Latvian puheenjohtajavaltion aikana haluaisin, että voisimme tehdä yhteistyötä myös tämän äh, syyttömyysolettama direktiivin parissa. Kiitos. Thank you very much. Mr. Kiitos sitten jäsen Voit. Ja danke. Kiitos puheenjohtaja. Sisäministeri, te oikein hyvin kuvailitte tässä strategiaa sisäisen turvallisuuden, terrorismin sekä siirtolaisuuden välillä. Te puhuitte siitä, että Euroopan unionin kansalaisten turvallisuus on ehdottomasti taattu huolestuttava. Usean otteeseen täällä valiokunnassa olemme keskustelleet siitä, että siirtolaisuuteen liittyy ongelma. IS on ilmoittanut lähettävänsä Euroopan, Euroopan taistelijoita siirtolaisten joukossa. Ja me olemme nyt havainneet, että Euroopan parlamentin turvallisuuspyrkimyksiä on vahvistettu meitä ja meidän avustajiamme valvotaan massiivisesti ulkoovilla ja muuten. Mutta tuleeko vastaava valvonta käyttöön myös Euroopan ulkorajoilla? Sanoitte, että haluatte jatkaa Italian puheenjohtajakaudella viitoittamalla tiellä. Kuitenkin Matteo Rentsi havaitsi, että ei kannata lisätä Frontexin rahoitusta, ei kannata tehdä siirtolaisista laittomista sellaisista laillisia. Rentsi totesi, että maahanmuuton syihin on puututtava ja te sanotte, että aiotte ryhtyä toimiin tämän maahanmuuttopaineen suhteen. Eli ymmärränkö tämän niin, että tekin aiotte tehdä jotain maahanmuuton syiden suhteen? Ja viimeinen kysymykseni, mihin toimiin aiotte ryhtyä sen suhteen, että maahanmuuttajat äh, jaetaan hiukan tasaisemmin kaikkialle Eurooppaan. Ei voi olla niin, että 80 prosenttia otetaan kuudessa jäsenvaltiossa vastaan ja muut myös omanne äh, eivät ole sitoutuneet tähän yhteistyöhön. Kiitos. Next is Mrs. Grillon. Seuraavana jäsen Grillon, Silvi. Merci. Euh, merci de votre... Kiitos. Kiitos läsnäolostanne, arvoisat ministerit. Onnea tuleville kuulle kuukaudelle. Lyhyesti ja nopeasti kuulin, että aiotte viedä eteenpäin näitä tietosuojadirektiivejä, mikä on minusta hyvä asia. Tarkastelen tätä suhteessa keskustelun, jota käytiin PNR-tietoihin Euroopassa. Ja menemättä sen pidemmälle haluaisin osoittaa vain, kuinka hienoa minusta on, että yritämme löytää tasapainon näissä asioissa. Pitää myös ottaa huomioon, mitkä ovat sopivat toimenpiteet, jotta ei keksitä pyörää uudestaan taistelussa terrorismia vastaan. Kaksi asiaa, josta haluaisin kuulla mielipiteenne puhuitte siitä, että aiotte vielä eteenpäin älykkäitä raja koskevaa pakettia. Voi olla, että olen väärässä, mutta olin kuulevina niin, että komissaari Avanopoulos sanoi, että hän on ottanut takaisin siihen liittyvät ehdotuksensa, joten haluaisin kuulla mielipiteenne siitä, että tämä vaikuttaa hieman ristiriitaisella minusta. Ja toiseksi, mitä tulee syrjimättömyysdirektiiviin, sillä en ole löytänyt tästä mitään kirjallista Italian mukaan teknisiä kokouksia käytiin sen pohjalta valtion kauden aikana liittyen näihin teksteihin, mitkä ovat valtioiden kannat, joten haluaisin tietää, miten tämän direktiivin kanssa aiotaan tehdä töitä. Kiitos. Thank you very much, Silvi. Kiitos Silvi, kiitos kollegat, että pitäydytte aikarajan puitteissa sitten Winberg. Eh, tack för ordet. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos eh, tiedoista. Minä todella toivotan teille menestystä puheenjohtajakaudellanne. Teillä on valtavia haasteita edessä. Se on kyllä todettava, kun ajatellaan, eh, mitä turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksissä on käynnissä. Haasteet ovat valtavia. Mitä turvallisuuteen tulee, minä olen tässä salissa usean otteeseen korostanut sitä, että EUn sisäistä turvallisuusstrategiaa tulee täytäntöönpano. Minä olen tehnyt tarkistuksia, minä olen tehnyt kaikkeni turvallisuuden parantamiseksi, kaiken mitä tulisi tehdä, mutta vielä kuukausi sitten minun tarkistukseni kaadettiin. Toivon, että äh, mielenne ovat muuttuneet ja voin esittää nämä tarkistukseni uudestaan. Kun ajatellaan omaa maatani Ruotsia, jolla on typerä ajatus vapaasta maahanmuutosta – esimerkiksi syyrialaisten ja irakilaisten suhteen. Heille annetaan pysyvät oleskeluluvat. Meille tulee valtava joukko ihmisiä. Meillä ei ole aavistustakaan siitä, keitä he ovat ja mistä he tulevat. Tämähän on heille ja ISAlle kuin mannaa taivaasta. Näitä IS-taistelijoitahan saattaa olla Ruotsissa vaikka kuinka paljon, ja Ruotsin pitäisi olla todella peloissaan. Minä todella toivon, että te tartutte tähän kysymykseen. Se on niin äärimmäisen tärkeää. Ja kysymykseni onkin seuraava. Miten aiotte huolehtia siitä, että suositukset 2178 äh, päätöslauselmasta täytäntöön pannaan? Kiitos. Next is, uh, Mrs. Seuraavana Kenichi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää puheenjohtajavaltiota esityksestä ja toivottaa tervetulleeksi teidät te esittelitte ohjelmaanne, ohjelmaa, joka koskee kaikkia tärkeimpiä töitä, jotka kuuluvat myös tämän valiokunnan vastuualoihin. Viittaan tässä erityisesti perusoikeuksiin ja vapauksiin. Meillä on useita vaatimuksia ja kommentteja, mutta koska aikaa vähän, aion vain keskittyä kysymään, mitä, mitä asioita aiotte viedä eteenpäin, kun pyritään torjumaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja haluaisin vielä viitata syyttäjävirastodirektiiviehdotukseen. Puheenjohtajavaltio Italiahan jo vei tätä asiaa eteenpäin. Minkälaisia odotuksia teillä on puheenjohtajakaudellanne? Entäpä sitten esimerkiksi mm, eurooppalaista taloustutkintaa ajatellen haluaisin myös, että kertoisitte, miten aiotte käsitellä muun muassa mafiaan liittyviä talousrikoksia. Miten aiotte niiden parissa mennä eteenpäin? Ja sitten tietysti maahanmuutto ja romanien osa askarruttavat. Yksi tärkeä asia on mielestäni myös alaikäisten suojelu, eh, erityisesti maahan muuton yhteydessä 14 000 yksin matkustavaa lasta tuli Eurooppaan. Monet, monista ei enää ole jäänyt jälkeäkään, me emme tiedä mihin he ovat päätyneet. Tähän tulisi kiinnittää huomiota juuri näihin nuoriin, yksin liikkuviin nuoriin, jotka saatavat, saattavat joutua rikollisuuden kierteeseen tai joutuvat rikoksien uhreiksi, erityisesti seksuaalirikosten uhreiksi. Tämä on erittäin vakava asia. Heitä saatetaan käyttää myös terrorismipiireissä hyväksi. Thank you. Next is Mr. Kiitos sitten jäsen Stevens. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluan mielelläni kiittää molempia ministereitä siitä, että kertoivat meille Latvian puheenjohtajakauden painopistealueesta. Ei varmasti helppoa tule olemaan, mutta kysyisin maahanmuutosta. Se on kuitenkin yksi tärkeä ala. Olen ymmärtänyt, että neuvosto pyytää nyt komissiolta ratkaisuja, mutta komissio heittää taas pallon neuvostolle. Eli tässä nyt kun pallotellaan edes takaisin ja Strasburgin täysistunnossakaan mitään konkreettisia ehdotuksia ei kuultu. Joten kysyisin molemmilta ministereiltä, mitä neuvosto aikoo konkreettisesti tehdä eh, turvallisuuden vahvistamiseksi? Eh, mitä konkreettisia ehdotuksia aiotte tehdä, koska <laughs> kiirehän tässä on asiat ovat äh, laahanneet tässä jo aika pitkään. 80 prosenttia maahanmuuttajista menee kuuteen jäsenvaltioon, eli ei tässä kyllä solidaarisuudesta voi puhua. Eikö totta? Kiitos. Okay, next is Saraya Post. Seuraavana Saraya Post. Saraya Post. <laughs> Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, toivottaa äh, onnea valtiolle ja uskon, että tulette kyllä tekemään oikein hyvää työtä, ei siinä mitään. Jokunen kysymys minulta. Euroopan unionin äh, sisällä on suuri joukko kansalaisia, joita syrjitään ja jopa vainotaan. Monet heistä elävät köyhyydessä, köyhyydessä, joka on meille täysin käsittämätöntä. Kyse on erityisesti siis romaneista, joita Euroopan unionissa elää. Euroopan unioni tarvitsisi tehokkaan välineen toimia silloin, kun jäsenvaltiot eivät kunnioita EUn perusarvoja. EU tarvitsee välineen syrjinnän tarkastelemiseksi jäsenvaltioille. Euroopan parlamentti on tällaista välinettä pyytänyt useaan otteeseen ja viime maaliskuussa komissio äm, totesi, että on vahvistettava että Se on äärimmäisen tärkeää. No nyt on mennyt jo lähes vuosi tuosta komission aloitteesta, mutta minkäännäköistä reaktiota ei edelleenkään ole kuulunut neuvostolta. Joten kysyn teiltä seuraavaa. Mitä Latvia puheenjohtajakaudellaan aikoo tehdä tämän komission viimevuotisen äh, aloitteen suhteen? Sitten toinen kysymys. Mitä Latvia puheenjohtajakaudellaan aikoo tehdä sen retoriikan ja sanankäytön suhteen, jota monista suista kuuluu esimerkiksi vapaan liikkuvuuden rajoittamiseksi, kun muutama hassu romani haluaa vapaata liikkuvuutta toteuttaa käytännössä. Kiitos. Uh, Kiitos sitten viimeisen puhujana sen Pamploks. Um, latviski, es gribēju arī Eiropas parlamentu. Puhun Latvijaa bijušos kolēģis un... Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministerit, aikaisemmat kollegani ja osan ottoni, joka liittyy tähän jaettuun taakkaanne. Kysymykseni liittyy, tämä kysymykseni on siis, mitä mahdollisuuksia meillä on liittää politiikkaamme jotka liittyvät siihen, että torjutaan nämä kaksi haastetta niin yhteen. Ensinnäkin liittyen terrorismiin, sisäiseen turvallisuuteen ja muut aspektit ja samalla siis haasteet, jotka liittyvät ulkoiseen turvallisuuteen ja ulkoisiin rajoihin, ottaen huomioon, että Latvia ja Baltian alue on yksi alueista EU:ssa, joissa ulkoinen turvallisuus on kokenut valtavia uhkia jos nyt puhutaan solidaarisuudesta, joka liittyy maahanmuuttoon, niin haluaisin tietää, miten lisäisimme solidaarisuutta turvallisuusasioissa, Otan huomioon, että parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla päivitettäisiin sisäisen turvallisuuden strategiaa. Onnea teille kaikille ja kiitos. Thank you, kiitos ja viimeinen puhujamme on jäsen Kiangi Cecilia. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa toivottaa kaikkia hyvää puheenjohtajavaltiolle näiden haasteiden parissa kamppaillessanne. Te sanoitte, että haluatte muuttaa Dublinin asetusta. Sehän koskee alaikäisten etuja. Tästä on keskusteluja täällä parlamentissa ja sitä on tässä valiokunnassakin puhuttu aika paljon. Haluan tietää, aikooko puheenjohtajavaltio olla vielä kunnianhimoisempi ja puhua tai edistää kaikkien jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta. Me olemme tyytyväisiä teidän strategiaanne, mutta ajatteko, mennä vielä pidemmälle kuin tämä strategia edellyttää ja kirvoittaa keskustelua eri jäsenten välillä, jotta voitaisiin saada todellinen muutos Dublinin tekstiin. Viittaan tässä muuhunkin kuin vain turvapaikkamenettelyihin. Could I, um, I'm sorry, I have to Pahoittelut, minun pitää nyt sulkea puhujalista. Kiitos Pinelli ymmärryksestänne. Eli olin juuri sanoa, että varoitukseni ministereille, niin kuin sanon aina puheenjohtajavaltiolle, eli olette kokeneet tämän shokki arvon, niin tämä on ehkä, meillä on suurin lainsäädäntöasioita käsittelevä valiokunta, joten jäsenet ovat esittäneet hyvin intensiivisiä kysymyksiä, joten varoitan teitä molempia. Tämä on kokemus, johon ei voi valmistautua, mutta voitte ehkä yrittää vastata kaikkiin kysymyksiin. Jäsenille tiedoksi, että molemmat ministerit ovat leikanneet paperin palasia. Täällä heillä on myös niittejä ja leikanneet ne siis pienin palasiin, jotta he voivat vastata kysymyksiin, joten jokaiselle jäsenelle on erityinen tämmöinen paperinpala, jossa on paperiliitin ja korostettuja kohtia, joten saatte varmasti myös kirjalliset vastaukset. Tässä nähtiin, kuinka hyvin puheenjohtajavaltio on sitten tehnyt töitä. Tämä nähty jo valmistelevissa kokouksissa, joten onnea teille kaikille. Autetaan nyt sitten vastauksilla, että varmasti pääse vastaamaan kaikkiin, mutta yritetään, joten olkaa hyvä ministeri. Thank you. Some answers will be without paperclips. Kiitos. En minä nyt, ei minulla niitä ää, klemmareita kaikkiin kysymyksiin ole. Mutta ensin haluan todella kiittää kaikkia edustajia ystävällisistä sanoistanne. Kaikki toivotitte kovasti onnea puheenjohtajakaudellemme ja me todella ähm, pidämme tätä äärimmäisen ainutlaatuisena äh, tilanteena Latvialle äh, erityisesti näin itsenäisyytemme aikana. Tämä on meille suuri kunnia ja suuri vastuu. Dias de Mera teille toteaisin, että luonnollisesti rikosoikeudessa on otettava huomioon paitsi syytetty ja hänen oikeutensa myös uhri. Ja on myös mm, otettava huomioon todistajat ja uhreja on suojeltava. Olette aivan oikeassa tässä. Mutta vuonna 2012han, niin kuin tiedämme, hyväksyttiin jo uhrien asemaa säätelevä direktiivi ja sen tarkoitus oli yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä myös Latvian. Tämä on helppoa ole, koska se tietenkin liittyy myös muun muassa tietosvälineiden vapauteen, kun puhutaan uhrien suojelemisesta. Eli nämä työt ovat edelleen käynnissä. Ja mitä taas sitten tulee syytettyjen oikeuksiin, niin tietenkin täytyy muistaa syyttämyysolettama sehän on aivan keskeinen periaate. Ei ketään voi tuomita ennen kuin oikeus hänet tuomitsee. Ei ketään voi tuomita syylliseksi ennen kuin tämän toteaa tuomioistuin ja monissa jäsenvaltioissa valitettavasti oikeuslaitos ei toimi kyllin tehokkaasti ja on henkilöitä, jotka on tuomittu äh, perusteitta. Sitten äh, edustaja Zippel, kysyitte tietosuojasta, vaikka osittaisen sopimuksen neuvostossa olemmekin kahdesta luvusta saaneet aikaan ja yksityisellä ja julkisella alalla edistystä on havaittavissa, niin jäsenvaltiot haluavat todella saada aikaan ihan konkreettisia tuloksia tässä työssä ja mitä aikatauluun tulee. Me ehkä olimme alun perin hiukan optimistisia. Toivoimme, että asiat olisi saatu hoidettua direkt direktiivi kesäkuussa asetus ja maaliskuussa, mutta nyt havaitsemme, että ne on käsiteltävä yhtenä pakettina ja näin ollen kolmikantaneuvottelut lienevät mahdollisia vasta kesäkuun ää, oikeusasian neuvoston kokouksen jälkeen. Sitten seuraava kysymys, terrorismi. Edelleen samalta edustajalta. Tietenkin olemme valmiit tekemään erittäin läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kysyisin teiltä, että haluatteko, että minä vastaan nyt kaikkiin minun esitettyihin kysymyksiin vai vaihtelemmeko me tässä sisäministerin kanssa, mitä haluatte? Voitte vaihdella, jos sillä tuntuu. Kiitoksia kovasti näistä ystävällisistä sanoista ne meille. Haluan kiittää niistä useista kysymyksistä, joita olette esittäneet meille. Olen pahoillani, että emme kaikkiin ehdi vastata, mutta voin luvata, että kirjallisesti kyllä palaamme näihin vastauksimme vielä. Nyt haluaisin aloittaa useiden esittämästä kysymyksestä, joka liittyy maahanmuuttoon. Ja maahanmuutosta koituviin ongelmiin. Erityisesti viittaan laittomaan maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin. Puheenjohtajavaltiona olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää rakentaa sen työn pohjalle, jonka jo aiemmat puheenjohtajavaltiot ovat aloittaneet – Tämä sisältää muun muassa Frontexin operaatiot, ihmiskauppiaiden toiminnan torjuminen on sekin tärkeää. Ihmiskauppiaathan käyttävät hyväkseen kolmansien maiden ankeita oloja ja haluavat edistää tämän tyyppistä maahanmuuttoa. Ja sitten on tämä haamulaiva-ilmiö, jonka jo mainitsin. Haluaisin kiittää että Italian viranomaisten, ähm, viranomaisia hyvistä toimista ja Frontexin ähm, toimista haluan myös kiittää. Olemme saattaneet pelastaa elämiä. Olemme saaneet myös äh, kiinni vastuu, vastuullisia tahoja näiden rinkien järjestäjiä ja muita. Jos puhutaan yleisesti maahanmuuttotilanteesta, niin valtaisa määrähän kolmansien maiden kansalaisia tulee Euroopan unionin ja tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja aiomme keskustella tästä kysymyksestämme 29. tammikuuta epämuodollisessa neuvostossamme yhdessä istunnoistamme. Odotamme myös, että komissio käyttää puheenvuoron tässä kokouksessa. Odottelemme kovasti kuulevamme komission puheenvuoroa niin, että voidaan luoda kestäviä mekanismeja – ja toivon, että voimme keskustella aidosta solidaarisuudesta. Meidän maamme tuli mainituksi tässäkin yhteydessä, ja tehän ymmärrätte, että me olemme pieni maa, mutta uskon, että olemme voineet myötävaikuttaa aika paljon muun muassa Frontexin toimiin, jotta voimme torjua laitonta maahanmuuttoa. Olemme myös myötävaikuttaneet siihen työhön, jota itäisillä rajoilla on tehty. Tehän tiedätte, että meillä on satojen kilometrien ulkoraja, EUn ulkoraja meidän maassamme. Ja me olemme pyrkineet torjumaan ihmiskauppaa, olemme pyrkineet pidättämään ihmiskauppioita kauppiaita ja teemme oman osamme työstä. Mutta yleisesti ottaen toki olen yhtä mieltä kanssani siitä, että keskusteluja täytyy jatkaa, vastuuta ei pidä pakoilla ja olisimme kiitollisia, jos komissiolta tulisi jotain ehdotuksia tähän liittyen. Diastemera. Mera. Te esititte kysymyksen. Kyllä, ihan vasiten en mennyt esityksessäni yksityiskohtiin joka ikisestä lainsäädäntö la, laista. Se olisi mennyt liikaa aikaa. Eilenhän me keskustelimme kaikkein tärkeimmistä töistämme. Mitä tulee Europol-asetukseen ja älykkäitä rajoja koskevaan pakettiin, kyllä, se on yksi meidän painopisteistämme. Me olemme valmiita aloittamaan keskustelun ja vuoropuhelun tästä asiasta. Kuten tiedätte, tähän asiaan liittyy useita avoimia kysymyksiä, mukaan luettuna parlamentin toive päästä paremmin mukaan ähm, Europolin työn valvontaan ja myös Europolin työn tukemiseen. No me pidämme tätä yhtenä pääpainopisteenämme. No, mennäänpä eteenpäin. Täällä esitettiin kysymys PNRstä. Kyllä, tämäkin on yksi painopisteistämme. Jos puhutaan Euroopan unionin PNRstä, niin. Helmikuussahan komissio niiden maiden osalta, jotka ovat ottaneet ja käyttöön oman PNR-järjestelmänsä, ja kaikki mepithän voivat nähdä esimerkkejä hyvistä käytänteistä, niin minä olen kuullut aika paljon siitä, että poliisiviranomaiset eivät ole vielä voineet perustella, miksi tällaista välinettä Euroopassa tarvittaisiin. No, minä olen aivan varma siitä, että helmikuussa ää, äh, saamme enemmän valaistusta tähän asiaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön oman matkustajanimiluettelonsa, äh, joten, tai rekisterinsä, joten olisi hyvä, jos voisimme päästä yksimielisyyteen yhteisistä perusteista. Ja toki on samanaikaisesti kunnioitettava ihmisoikeuksia ja tietosuojakysymykset on todella otettava huomioon, se on selvää. Sitten terrorismin torjunta. Sippele esitti kysymyksen, joka liittyy terrorismiin. Ja vastauksena voin sanoa, että kyllä, monia virastoja on. Meidän lähestymistapamme on se, että tämä ei edellytä uusia välineitä meidän täytyy tehokkaammin käyttää niitä välineitä, joita meillä on jo käytössämme. Viimeisimmässä kosin kokouksessa yksilöitiin kaikkein tärkeimpiä suuntaviivoja ja toivottavasti keskusteluista sukeutuu hyviä niin, että Liben puheenjohtajakin voi olla läsnä ja saamme yksimielisyyden eh, niistä erityistoimista, joita tulevat toimemme edellyttävät. Siis toimenpiteistä, joita toimemme edellyttävät. Ja vastatakseni Wikströmille. Teidän puheenvuoronnehan liittyy Dublinin asetuksen ja yhteisen turvapaikkajärjestelmään. Olen yhtä mieltä siitä, että että on tärkeää saada aikaan kompromisseja, kun käymme vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, erityisesti kun puhutaan yksin liikkuvista alaikäisistä henkilöistä. Me olemme tietoisia siitä, että kantamme eivät mene ihan yksin. Meillä on mielipideeroja, mutta neuvoston saama mandaatti sisältää sen, että me ehkä vastustaisimme kaikkien maiden valvontaa tai seulontaa. No, me emme kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että näitä alaikäisiä henkilöitä ehkä siirrettäisiin, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että se on heidän oman etunsa mukaista, siis näiden alaikäisten henkilöiden edun mukaista. okay. turpinuet kollegi, ministre. Minä voin jatkaa tästä siitä, mitä kollegani sanoi, sisäministeri, kollega siis. Ja hän voi sitten vastata muihin kysymyksiin sitten vielä. Eli jäsen Kirkhope kysyi prosessuaalisista oikeuksista. Totta kai olemme tietoisia siitä, että nämä oikeudet alaikäisten kohdalla ovat arkaluontoinen aihe. Tämä asetus, sitä pitää parantaa. Tarvitsemme erityisen asetuksen tästä aiheesta. Ja senpä vuoksi me olemme puheenjohtajavaltana valmiina keskustelemaan tästä aiheesta ja löytämään joustavan ratkaisun. Lisäksi työstämme myös lisää aihetta, joka on syyttömyysolettama. Vello kysyi seuraavaa. Hän kysyi siis syrjimättömyysdirektiivistä. Ja minun pitää huomauttaa, että on eri mielipiteitä eri jäsenvaltioissa. Ja tämän on helppo ymmärtää sillä me ymmärre, ymmärrämme syrjinnän hieman samalla, melko samalla tavalla, mutta kuitenkin eroja on. Osa jäsenvaltioista haluaisi pitäytyä näissä omissa standardeissaan, joita on ollut voimassa vuosia, jopa tuhansia vuosia. Ja jos he eivät halua etääntyä niistä, niin no päätöshän on tehty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puolesta Itävaltaa vastaan ja tuomioistuin päätti, että ainoastaan jäsenvaltio pystyy tunnustamaan tai olemaan tunnustamatta tällaisen siviililiiton. Ja mitä tulee presidenttimme lausuntoihin, haluaisin, että luotatte enemmän niihin tietolähteisiin, joita käytätte ja Latviahan on demokratia, kansanvalta. Jokainen saa ilmaista omaa mielipiteensä vapaasti ja tätä oikeutta ei voi rajoittaa. Se olisi muuten syrjintää. Ehkä ö, kollegani voi lisätä vielä jotain. Uh, Kollegat, pahoittelut, mutta jos voisitte vetää hieman lankoja yhteen tähän loppuun. Pahoittelut myös kollegoille, jotka eivät saaneet välttämättä kunnolla vastauksia, mutta jos voisitte vielä hieman tähän loppuun sanoa pari sanaa. No kyllä, kyllä. Tottahan toki ottaen nyt huomioon äh, ajan puutteen korostan vielä arvoisille parlamentin edustajille, että Latvia puheenjohtaja kaudellaan tulee ehdottomasti pyrkimään vahvistamaan turvallisuutta Euroopassa, ottaen samalla täysin huomioon ja kunnioittain perusoikeuksia ja vapauksia. Ulkoisesta ulottuvuudesta ja yhteistyöstä Esitettiin myös kysymyksiä, miten ratkaista ongelmat liittyen ulkoiseen turvallisuuteen, joka heijastuu myös sisäiseen turvallisuuteen. Ja tietenkin tässä globaalistuneessa me emme äh, voi unohtaa kolmansia maita yhteistyötä niiden kanssa. On tehtävää, muutenhan äh, turvallisuutta ei voida varmistaa eikä myöskään maahanmuuttoa hallita, joten on äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyötä asiantuntijatasollakin ja on tärkeää tehdä yhteistyötä naapurivaltioidemme kanssa ja tulemme erityistä huomiota kiinnittämään tähän. Nyt voisin pyrkiä vastaamaan Schengenin laajentamiskysymykseen ja siihen, miksi Bulgaria ja Romania eivät vieläkään ole mukana Schengenissä täysimittaisesti. Niin kuin tiedätte, neuvostossa asiasta on keskusteltu. Valitettavasti tähän mennessä yksimielistä hyväksyntää ei ole saatu aikaan, mutta me teemme kaikkemme tämän kuuden kuukauden kautemme aikana, jotta tässäkin asiassa saataisiin aikaan konsensus. Kiitos. Jā, paldies tiešām visiem jautātājiem, kuriem nepaspējām atbildēt. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia jäseniä kaikista kysymyksistä. Me lupaamme antaa vastauksia myös kirjallisesti, mutta haluaisin kuitenkin tässä vetää vähän lankoja yhteenkin. Mitä tulee Eppoon, eurooppalaiseen syyttäjän virastoon, niin minulta esitettiin, esitettiin, minulle esitettiin kysymys ähm, tästä Grislek niin teki, ja olen aivan yhtä mieltä äh, kanssanne siitä, että tämän instituution toimivaltoja tulisi jatkossa laajentaa, mutta Eppohan alun perin perustettiin tai haluttiin perustaa puolustamaan äh, ikään kuin eurooppalaisia arvoja. Meidän täytyy ensin perustaa tämä instituutio ikään kuin tai meidän täytyy ensin perustaa sen ydin ja aloittaa sen ydintoiminnat ja sen jälkeen laajennamme sen toimialaa mukaan luettuna muun muassa terrorismi, lasten sieppaus ja muut tällaiset asiat. Eli kyllä on mahdollista tietysti laajentaa tämän instituution toimialaa. Mitä tulee romanien syrjintään, niin me olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeää tärkeää on romanien integrointi Euroopan unionissa. Joihinkin aloitteisiin jo ryhdyttiin. Vuonna 2011 meillä oli EUn yhteinen ohjelma ja vuonna 2013 saatiin neuvoston suositus siitä, mihin jäsenvaltiossa tulisi ryhtyä asian tiimoilta. Toivottavasti nämä suositukset Ähm, tuovat muassaan konkreettisia tuloksia. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme pahoillamme, että emme voineet vastata nyt kaikkiin kysymyksiin, mutta kirjallisia vastauksia tulee. Ennen kuin siirrytään seuraavaan esitysten kohtaan, haluaisin kiittää molempia ministereitä ajastanne ja kiitos kollegoille siitä, että olette kärsivällisiä. Tässähän käsiteltiin hyvin suuria ja monimutkaisia aiheita, muun muassa maahanmuuttoa ja eurooppalaista syyttävirastoa ja Poni Pärilua käsitellä, kaikille käsitellä asiaa näin lyhyessä ajassa, pääsemättä sen syvällisemmin asiaan kiinni, mutta pärjäsimme kuitenkin melko hyvin, mutta kumpikaan osapuoli tässä nyt ehtinyt sitten päästä pintaa syvemmälle, joten siinä varoituksen sana, mutta kuitenkin valmistelevissa kokouksissa Latvian puheenjohtajavaltion kanssa on tullut selväksi, että useat toimenpiteet, jotka liittyvät muun muassa Pariisin iskuihin, niin niistä tullaan käymään paljon trilogeja muun muassa, joten koitetaan pitää tätä hyvällä vauhdilla. Sillä on myös paljon muutakin kuin nämä traagiset tapahtumat, mutta halusin keskittyä tähän mainitsemiseen, sillä valiokuntallamme on paljon työtä edessämme yhdessä Latvian kanssa Olemme tästä hyvin tietoisia, joten jäsenemme tulevat luottamaan Latviaan siihen, että tekevät edelleen hyvää työtä muun muassa näiden painopistealueiden parissa, joten oltamme innolla yhteistyötä kanssanne, sillä tästähän on kyse kauden aikana tehtävässä työssä, joten kiitos käytännön työstänne jo etukäteen. Joten kiitos vielä kerran, että pääsitte tänne vastaamaan kysymyksiin ja kiitos kollegoille kärsivällisyydestä. colleagues uh, be seated again. No niin, jos voisitte istua niin meidän pitää jatkaa esityslistaa eteenpäin. Tässä ei ole taukoa. Sorry for The colleagues, please. Um... Kollegat, olkaa hyvää. Voisitteko istua paikoillenne? Meidän pitää jatkaa. Olemme pahasti jäljessä aikataulusta. So we have an exchange of views with, um... Nyt käymme keskustelua sitten Krum Garkovin kanssa, joka on EU-lissan toiminnanjohtaja. Kohta viisi on sitten keskustelu tohtori Robert Visserin kanssa, joka on EASON pääjohtaja. Tavoitteena on esitellä löydöksiä, jotka tulevat äh, ISIS, siis kaksi järjestelmästä. Kollegat, no niin, en tiedä, oletteko tietoisia, mutta hyvä, jos voisitte istua paikoillenne. Eli keskustelemme muun muassa EU-liissan toimintaohjelmasta vuonna 2015. Ja lisäksi käymme läpi NSA-raporttia, joka hyväksyttiin helmikuussa viime vuonna. Pyysimme EU liisaa raportoimaan takaisin parlamentille järjestelmän luotettavuudesta vuoteen 2014 loppuun mennessä. Ja EU-liisa-järjestelmän luotettavuus. Käydään nyt sitten läpi. En tiedä kuunteleeko kukaan. Eli käymme läpi eu järjestelmää sen luotettavuutta ja siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä. Sen jälkeen herra Garkov tulee tänne ja pysymme häntä esittelemään EU-lisan toimintaohjelmaan tälle vuodelle vuonna 2014. EASO on kuulunut osana tähän verkostoon, johon kuuluvat muun muassa oikeus- ja sisäasioiden virasto ja muitakin. Ja toivotan hänet sitten tervetulleeksi myöhemmin, mutta ensin siis herra Krum Garkov, EU-lisan pääjohtaja. Ja kolmanneksi EU-lissa toimii puheenjohtajana – tässä aikaisemmin mainitsemassani verkostossa, joten aloittakaamme nyt. Herra Karkov, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitän tilaisuudesta saada tulla vieraksenne tänään. EU-Lisa on aina pitänyt läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa viraston menestyksen avaimena. Ensimmäinen äh, esityslistan kohta, josta puhun, äh, esittelee teille päivityksen äh, virastomme hallinnoimien järjestelmien luotettavuuden suhteen ennen 2014 liittyen Yhdysvaltain NSA-ohjelmiin mm, virastoa pyydettiin erityisesti tarkastelemaan järjestelmiemme luotettavuutta tässä yhteydessä ja minun täytyy ensin korostaa sitä tosiasiaa, että järjestelmät ja niiden hallinnoimat tiedot, näitä ei jaeta minkään kolmansien maiden kanssa, joten näin ollen järjestelmissämme olevat tiedot eivät vaarannu kolmansien maiden suhteen. Tämä täytyy tehdä aivan selväksi. Samalla järjestelmiemme luotettavuus liittyy eh, toiseen tärkeään ulottuvuuteen, nimittäin eh, tekniseen luotettavuuteen sekä tiedon luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen. Ja tämä on eu lisan työn eh, pohjana. Mm, kerron teille tästä nyt lyhyesti ja vastaan tietenkin myös kysymyksiin. Ensinnäkin tietojen tekninen tai järjestelmien tekninen luotettavuus liittyy ihan perusasetukseemme, joka vaatii sitä, että järjestelmät ovat jäsenvaltioiden ja niiden virastojen käytettävissä 24-7. Ja näin on ollut äh, aivan äh, järjestelmämme olemassaolon äh, alkuvaiheesta lähtien. Ja näin ollen teknisesti järjestelmän luotettavuus on ei ole mitenkään kyseenalainen, vaan se on täysin luotettava. Mitä sitten tulee tietoturvaan ja tietojen johdonmukaisuuteen, me olemme tietenkin vastuussa perusasetuksemme pohjalta, joka määrittelee velvollisuutemme ja järjestelmämme koostuvat paitsi keskitetystä järjestelmästä ja verkostosta myös kansallisista järjestelmistä, joita jäsenvaltiot käyttävät pääsyyn keskitettyyn järjestelmään. Eli meidän täytyy ymmärtää, että tämä kokonaisuus on hyvin hallinnassa. Ja tässä on myös jaettu vastuu viraston ja jäsenvaltioiden kesken näin ollen. Eli me olemme vastuussa keskusjärjestelmästä ja verkostosta ja jäsenvaltiot ovat sitten vastuussa kansallisten järjestelmien tiedoista ja sen teknisestä toimivuudesta. Mitä tulee tiedon, tietoturvaan keskusjärjestelmässä ja sitten tiedon välittämiseen tämän turvallisen verkostomme kautta, niin me kunnioitamme järjestelmän oikeusperustaa ja asetuksen määräyksiä ja aivan alusta alkaen olemme luoneet kaikille järjestelmille turvallisuussuunnitelmat, jatkuvuussuunnitelmat, jotka johtokuntamme on hyväksynyt ja nämä on pantu kokonaisuudessaan. Nämä suunnitelmat äh, liittyvät ihan fyysisiin äh, turvatoimiin, eli pääsyrakennuksiin, joissa järjestelmät sijaitsevat. Samoin se, ketkä henkilöstön edustajat äh, pääsevät käsittelemään tietoja ja samoin sitten vielä järjestelmät liittyen mm, kansallisten viranomaisten pääsyyn. Kaikki Nämä määräykset on täytäntöönpantu kokonaisuudessaan. Mitä tulee sitten mm, tieto turvaan pidämme tätä tietenkin äärimmäisen tärkeänä ja samoin tietojen luotettavuus ja me teemmekin tiedon laatutarkastuksia säännöllisesti ja jäsenvaltioiden kanssa jaamme sitten nämä tiedot ja luonnollisesti tarkastelemme siis kakkosen suhteen tietoja. Teemme yhteistyötä tiedonlaadusta ja valtioiden kanssa jatkuvasti ja jos ongelmia on, niin niihin puututaan. Samalla virasto tarkastelee järjestelmien turvallisuuden jatko kehittelyä, parantamista, erityisesti yhteispeliä virastojen ja valtioiden välillä, jotta turvallisuusuhkiin voidaan puuttua olemassa, jo olemassa oleviin ja mahdollisiin turvallisuusuhkiin, joita pyritään löytämään, ja virasto- ja jäsenvaltiot jatkuvasti käyvät vuoropuhelua IT- ja kyberturvallisuudesta ja pyrkivät saamaan aikaan yhteisen lähestymistavan, yhteistä politiikkaa, yhteisiä toimia sen suhteen, miten virastoja ja jäsenvaltiot samalla tavoin äh, voivat sitten nykyisiin ja tuleviin äh, tietoturvahaasteisiin äh, ja ylipäätään turvallisuushaasteisiin valmistautua. Ja tämän suhteen toteaisin vielä, että virasto tekee kaikkensa varmistaakseen niin teknisen järjestelmän toimivuuden kuin ikään kuin liiketaloudellisenkin puolen. Ja näin meillä on hyvin vakaa säännönmukainen vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa ja me luonnollisesti pidämme tarkkaa kirjaa järjestelmän käytöstä oikeusperustammekin vaatimusten mukaisesti luonnollisesti. Ja tämä turvallisuus on luonnollisesti ja turvallisuustarkastukset ovat jatkuvia. Ja sitten tietenkin henkilöstömme kouluttaminen sen varmistamiseksi, että meillä on mm, kyky ja valmius kaikkiin turvallisuusuhkiin vastata välittömästi, joten voin valiokunnalle vakuuttaa, että järjestelmät toimivat hyvin luotettavalla tavalla kaikin eri tavoin. Ja lopuksi muistuttaisin mm, tämän kertomuksen muista Jonatosan kappaleista, joissa vaaditaan vähimmäistandardeja ja tiettyjä standardeja muun muassa IT-järjestelmille, joilla, joiden pohjalta käsitellään kansalaisten henkilötietoja, arkaluontoisia tietoja. Tämä liittyy tietenkin koko unionin kyberturvallisuusstrategiaan. Tällä alalla meillä on asiantuntemusta ja olen täysin luottavainen sen suhteen, että virastomme pystyy tukemaan Euroopan unionia sen tavoitteissa ja olemme valmiit tätä työtä tekemään aina, kun meitä sitä pyydetään. Kiitoksia ja nyt voin vastata kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. I think before questions were... Kiitos. Sitä ennen otamme ehkä herra Visserin. Otetaan siis ensin kysymyksiä. Ehkä selvä. Eli ensin Carlos Coelho. Chairman, uh, I would like to ask... Puheenjohtaja, haluaisin esittää kysymyksiä, jotka liittyvät työohjelmaan, mutta se varmastikin liittyy vasta seuraavaan puheenvuoroon, eikö niin? Um, selvä otetaan ensin herra Visserin puheenvuoro ja sitten kysymyksiä yhteisesti. Visser, do you want to go ahead? Olkaa hyvä, herra Visser, haluatteko puhua nyt? Yes, uh, don't take the, take the program of the Uh, well, well, go ahead, Mr. Visser, and then... Olkaa hyvä, herra Visser, sitten kysymyksiä yhteisesti kaikilta jäseniltä. Very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti arvon jäsenet. On suuri ilo voida olla täällä tänään. Ja meillähän on vielä tuoreeltaan mielessämme äh, näkymät siitä, mitä Ranskassa ja muuallakin Euroopassa viime viikolla tapahtui, joten nyt on varmaan paikallaan puhua virastosta ja sen roolista. The cooperation between Virastojen välinen yhteistyö alkoi jo vuosia sitten, mutta se on nyt <clears throat> lisääntynyt viime vuosina ja erityisesti viime vuonna – ja toivottavasti yhteistyö tulee vielä paranemaan jatkossakin tämän vuoden aikana, kuten kollegani ehkä tässä vielä tulee korostamaan myöhemmin. Meillä on virallinen aika tiukka mandaatti. Se on kirjoitettu asetukseen, jossa, joka peru, jolla perustetaan eri virastoja. Mutta kun katsomme mandaattiamme, ja er, erityisesti kun ajatellaan oikeus, oikeuden alaa, niin mandaatit ovat aika lähellä toisiaan jopa aivan rinnakkaisia ja siksi on itsestään selvää, että meidän täytyy koordinoida töitämme. Ja juuri siksi olemme pyrkineet ähm, koordinoimaan äh, ja järjestämään työtämme juuri tässä valossa – Tämä on nyt ensimmäisiä kertoja, kun olemme eh, tulleet näkyvämmiksi virastoina tällä sektorilla. Olemme muun muassa kertoneet enemmän siitä, mitä me teemme. En nyt aio mennä kuunkin viraston mandaattiin. Se on aivan toisen keskustelun aihe, mutta keskityn siihen, mitä teemme yhdessä, miten koordinoimme työtämme, miten teemme työtämme. näissä virastoissa ja olemme sitä mieltä, että kuulumme yhteen perheeseen. Meillä on ollut säännölliset yhteydenpidot aina alusta saakka. Meillä on ollut säännöllistä yhteydenpitoa. Me olemme työstäneet virastojen työohjelmia yksissä tuumin ja olemme katsoneet, onko sellaisia alueita, jotka jotka tavalla, joissa voimme täydentää toinen toistemme työtä. Olemme niin ikään toimineet aktiivisesti viime vuoden aikana Tukholman ohjelman lopussa ja strategisten suuntaviivoja, suuntaviivoja laadittaessa olemme pyrkineet laatimaan omia asiakirjojamme, joissa pohdimme sitä, miten me virastona voimme myötävaikuttaa näiden strategisten suuntaviivojen toteuttamiseen. Ja ihan lyhykäisesti, koska tehän olette jo saaneet nämä asiakirjamme, niin mainitsen lyhyesti muutamia alueita, joilla olemme tehneet tiiviimpääkin yhteistyötä viime vuonna. Esimerkiksi sisäisen turvallisuusstrategian tarkastus on ollut erittäin tärkeä tehtävä. Siinä olemme tehneet läheistä yhteistyötä ja olemme esittäneet komissiolle, neuvostolle parlamentille ja jäsenvaltioille ja näkemyksemme, tai tämän holistisemman näkemyksemme siitä, miten meidän tulisi mielestämme käytännössä toimia. Maahanmuutto, rajavalvonta ja turvapaikka-alueella, sehän on erittäin tärkeä ja laaja alue. Se ää, koskee oikeastaan lähes kaikkia virastoja, niin tällä alalla me jaamme tietoa keskenämme, vaihdamme tietoa keskenämme jatkuvasti, mutta sitten meillä on tällaisia ad hoc kokouksia, esimerkiksi kun Ukrainan tilanne tuli pintaan viime vuonna, niin EASO, Frontex ja myöhemmin Europol yhdessä yksissä tuumin arvioivat tilannetta sitä mukaan, kun se kehittyi. Samankaltaisia arviointeja olemme tehneet muun muassa viisumi, viisumien Vapautusasiassa olemme pohtineet, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi. Ja edelleenkin me arvioimme tilannetta. Välimeren tilanne viime vuonna Lampedusan saarella johti siihen, että perustettiin Välimeren Task Force-työryhmä – Tehän olette tietoisia siitä ja eri virastot osallistuvat sen työhön, tekevät yhteistyötä ja meillä on useita yhteisiä hankkeita, joka, jotka tapahtuvat tämän Task Force Mediterraneanin ympärillä. Sitten meillä on eurooppalainen monitieteellinen tai monialainen foorumi, jossa käsitellään rikosuhkia niin ikään EASolla ja Frontexilla on pilottihanke, joka liittyy ähm, tunnistamiseen ja rekisteröintiin, ja EASO ja Frontex tekevät myös yhteistyötä maahanmuuton, turvapaikan ja rajayhteistyön eri alueilla. Sen lisäksi, että äh, jaamme, me, me, meillä on yhteistä kapasiteettia, niin me pyrimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Ähm, jäljittämään haavoittuvaisia ryhmiä ja pyrimme myös järjestämään yhteistä koulutusta ja suoritamme yhteisiä toimia eri alueilla, esimerkiksi Kreikassa. Mainitsisin vielä Schengenin arviointimekanismin. Suurin osa virastoista on mukana siinä. Tietysti myös älykkäitä rajoja koskeva paketti koskee lähes meitä kaikkia. Käytännössä ihmiskauppa, huumekauppa, huumekauppa, raportti on tärkeä elementti tätä toimintaa. Se vaikuttaa virastoihin Lissabonissa, mutta myös monia, monia muidenkin virastojen toimintaan se vaikuttaa. Sitten meillä ovat nämä JIT-tiimit, Eurojustin JIT, yhteiset tutkintatiimit, Tärkeä horisontaalinen seikka, joka vaikuttaa kaikkiin virastoihin, on koulutus. Koulutus on oleellinen asia. Sen avulla voidaan luoda yhteistä eurooppalaista kulttuuria ja omalla alallammekin toteutamme aktiivisesti koulutusta ja koulutus, koulutusta voidaan myös järjestää yhdessä ja niin me teemmekin. Nyt sitten puheenvuoro takaisin Krum Garkoville jos on jotain lisättävää. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. No herra Visserin jälkeen haluaisin nyt sitten syventää vielä ensi vuoden painopistealueita meidän kohdaltamme. Ensinnäkin minun tulee korostaa, että periaatteet, joita EU-Liisa tulee seuraamaan tänä vuonna, Eli paljon on jo saavutettu tämän verkoston osalta. Yhteistyö tulee siis jatkaa virastojen kesken, sillä tämä on tärkein edellytys sille, että menestytään ja että toimitaan toisaalta avoimesti suurta yleisöä kohtaan. Tämä on erittäin tärkeää, jotta saadaan lisää arvoa oikeasti sisäasioiden alla toimivien edellisvirastojen toimesta. Joten verkoston painopistealueet tänä vuonna jakautuvat kolmelle osa-alueelle. Ensinnäkin virasto tulee jatkamaan operatiivista toimintaansa linjassa poliittisten tavoitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti mitä tulee ulkotoimiin, niin sitä, että kantetaan jäsenvaltioita ja tarjotaan heille koulutusta. Tämä tulee jatkumaan niin kuin aikaisempina vuosina Samalla virasto haluaa laajentaa omia panoksiaan poliittiselle keskustelulle EU-tasolla ja haluaa antaa aineistoa ja näyttöä, jotka tukevat päätöksen tekoa perustuen siis asiantuntijuuteemme lopuksi virastot tulevat edelleen kehittämään näkyvyyttään sidosryhmien silmissä unionissa. Ja tulee tärkeää myös tehdä selväksi, mikä on virastojen lisäarvo unionissa. Ja erityisesti nämä painopistealueet tulevat tarkoittamaan eri operatiivisia toimintoja. Osa niistä perustuu aloitteisiin, jotka on jo aloitettu aikaisemmin, kuten sitä, että harmonisoidaan näitä koulutusohjelmia lisää tai että kehitetään tietojen vaihtoa virastojen ja jäsenvaltioiden välillä, mikä on hyvin tärkeää meidän näkökulmastamme, erityisesti kun otetaan huomioon jo se, minkä herra Visser mainitsi, eli tämä Schengenin arviointimekanismi. Totta kai tiedon jakaminen virastojen kanssa tulee olemaan myös tärkeää. Virastot tekevät paljon analyyttistä tietoa, tämän tiedon jakaminen ja sen täydentäminen tulemaan äärimmäisen tärkeää. Ja toisaalta ulkoisten toimien tukeminen, eli pyritään jakamaan tietoa muista teknologista tai yritystietoa yhteisten IT-järjestelmien pohjalta. Tämä tulee myös parantamaan virastojen toiminnan tehokkuutta. Lopuksi virastot tulevat edelleen kannattamaan ja tukemaan strategisten aloitteiden perustamista, niin kuin älykkäät rajat. Niitä tarvitaan, sillä meistä yhteiset ponnistelut tuovat paljon lisäarvoa ja parempia tuloksia pitkällä aikavälillä, joten vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you to both them. Kiitos molemmille. Ja nyt sitten on puheenvuoro ensinnäkin Carlos Coelho. Thank you, Chair, and thank you so much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan <clears throat> kiittää teitä antamastanne tiedosta. Visser viittasi uuteen Schengenin eh, arviointimekanismiin. Voisitteko selostaa hiukan enemmän tätä, eli että millä tavalla eri virastot aikovat tehdä yhteistyötä tämän uuden Schengenin arviointimekanismin puitteissa. Ähm, Garkov, minä arvostan teidän tekemänne työtä ja teidän virastonne tekemää työtä. Ja kiitän teitä siitä tiedosta, jota annoitte järjestelmien tehokkuudesta ja turvallisuudesta. En vähempää teiltä odotakaan. Mutta viimeisimmässä lausunnossanne te viittasitte sitten uuteen rajaa, älykkäitä rajoja koskevaan pakettiin. Ja haluaisin sanoa seuraavan. Minulla on ollut jo mahdollisuus kertoa tälle valiokunnalle, miksi minun mielestäni tämä hanke on laiton. Komissiohan päätti ylen katsoa parlamentin eri oikeuksia – ja perusti tämän hankkeen äm, ikään kuin virastoasetuksen äh, soveltamistavan alan ulkopuolella. Ja kysymykseni kuuluukin, aikooko virasto äh, puuttua tähän juridiseen kysymykseen, eli menettelyn laillisuuteen? Ja, jos, ja oletteko sitä mieltä, että menettely oli asianmukainen? Ja joka tapauksessa minä tiedän, että Tallinnassa aiotte järjestää ensimmäinen lokakuuta konferenssin, äh, tai se järjestettiin siis lokakuussa, ja ainakin äh, kaksi puhujaa oli sitä mieltä, että rahoitus äh, oli riittävää ja aikataulukin oli ihan passeli. Haluaisin tietää, oletteko te samaa mieltä menettelyn laillisuudesta ja mitä olette mieltä näistä huomioista? Thank you, Carlos. Kiitos Carlos. Seuraavaksi jäsen Revel. Pardon, excusez-moi. Euh, merci. Euh. Kiitos. Kysymykseni liittyy ajankohtaisiin tapahtumiin. Ranskan terroristiiskut huomattivat, että tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöä, jotta voidaan koordinoida paremmin sisäisen turvallisuuden politiikkoja jäsenmaissa, jotta ne ovat yhtenäisempiä ja tehokkaampia. EUn tulee vahvistaa yhteistyön laatua jäsenvaltioiden välillä, erityisesti tiedustelupalveluiden kohdalta. Anteeksi, mutta nyt meisesti on jotain tulkkausongelmia. Toimiko nyt? Käännökset tai siis tulkkaukset olivat jotenkin solmussa. Kanavoit kanavien suhteen. Ja on, eli toistan. Eli nämä iskut Ranskassa muistuttivat, että on välttämätöntä luoda lainsäädäntöä EU-tasolla, jotta voidaan paremmin koordinoida sisäisen turvallisuuden politiikkoja jäsenvaltioissa, jotta ne ovat tehokkaampia ja yhtenäisempiä. Tämän takia EU tulee vahvistaa yhteistyön laatua jäsenvaltioiden välillä, erityisesti tiedustelupalvelujen välillä, ja pitää parantaa tietojen vaihtoa ja keräämistä. Niitä pitää käsitellä asian mukaisesti, mutta samalla kunnioittaa myös perusoikeuksia. Schengen siis kaksi järjestelmät voivat olla tehokkaita toimia, jotta valvotaan ulkomaisten, ta- ulkomaisten taistelijoiden matkareittejä, mutta niitä ei käytetä maksimissaan. Komission mielestä jäsenvaltiot eivät käytä sitä tarpeeksi. Joten mitä EU-liisan rooli voisi olla, jotta voitaisiin käyttää paremmin siis kakkosen mahdollisuuksia ja käyttää toisaalta paremmin järjestelmää jäsenvaltioissa? Ja mikä on EU-liisan yhteys Europolin ja Eurojustiin ja käytännössä mitä tämä yhteistyö tarkoittaa? Kiitos. Thank you very much for... Kiitos kysymyksestä. Seuraavaksi Weinberg. Tack för ordet. Kiitos puheenjohtaja ja niin, kiitos tiedoista. Kun komissio nyt katsoo, että SIS-järjestelmä toimii hyvin, mutta että jäsenvaltiot eivät sitä käytä parhaalla mahdollisella tavalla, niin minun mielestäni jäsenvaltioita tulisi kannustaa täytäntöönpanemaan tämä järjestelmä tai jollain muulla tavalla huolehtia rajavalvonnasta. Jos näin ei ole jäsenvaltiot, voidaan, niitä, niitä voidaan pitää vastuullisina omalta osaltaan näistä terveyteoista, joita jäsenvaltiossa tapahtuu. Jos joku jäsenvaltio väittää, että kyseessä ovat tekniset ongelmat, vaikka kyse on vain siitä, että passivalvontaa tietyistä maista ei ole hoidettu kunnolla, näillä mailla tarkoitan muun muassa Turkkia, niin sitten jäsenvaltioiden parlamenttien täytyy reagoida. Ja ihan niin kuin sisäministerit viime kokouksessaan sopivat, niin meidän täytyy valvoa tiettyjä matkailijoita, jotka tulevat erityisesti Istanbulin kautta Euroopan unioniin, niin heitä täytyy valvoa erityisesti. Ja tarkastusten täytyy olla järjestelmällisiä, kattavia, eikä sillä ole mitään väliä, miten matkailija päättää Euroopan unioniin tulla. Kyllä Sissin kautta pitäisi löytää myös pyhän sotaan Syyriassa tai Irakissa osallistuneet henkilöt. Viimeaikaiset tapahtumat Pariisissa osoittavat, että vaikka nämä kuotsiveljekset olivat jo poliisin vanhoja tuttuja, he saattoivat matkustaa vapaasti Ranskasta muualle ilman, että asia reagoitiin mitenkään tai rajavalvonta pelasi. Joten kyllä nämäkin iskut olisi saatettu voida estää. Ja jäsenvaltiota on vaadittava vastuuta, niiden on tehtävä yhteistyötä unionissa ja keskusteltavaa nykyjärjestelmästä ja Sovellettavasi sitä tiukasti käytännössä. Nyt kysymykseni. Mikä on jäsenvaltioiden siis järjestelmän käyttö tällä hetkellä? Kiitos. Thank you. Next is... Kiitos sitten Ska Keller. Thank you. Um, one question to... Kiitoksia. Kysymys Visserille. Te sanoitte, että mitä tulee älykkäisiin rajoihin, niin kaikki virastot tekevät yhteistyötä, myötä vaikuttavat, kantavat kortensa kekoon. Voitteko kertoa, mikä eu lisan rooli tässä on? Ja sitten eh, Garkoville kysymys, joka liittyy siihen, mitä Karloskin sanoi. Olen ymmärtänyt, että EU-lisa ei saa käynnistää pilottihankkeita oikeudellisen perustan vuoksi. Te olette kuitenkin allekirjoittaneet sopimuksen komission kanssa? Johtuuko tämä siitä, että komissio painosti teitä vai teittekö te sen ihan omasta tahdostanne? Ja vastaako tämä nyt asetuksen sisältöä? Minusta nähden ei. Ja tämähän selvästi on mandaattinen vastaista. Te sanoitte, että mandaattinen mukaisesti te ette jaa tietoja ulkopuolisten tahojen kanssa. No tästä pilottihankkeesta kyllä sukeutuu varsinainen testi. Ja miksi aiotte sitten kutsua tiedonsiirtoja siirtoa kolmansiin maihin, jos ette saa sanoa tiedon siirto? Aiottu, ja jos se on mandaattinen vastaista, miten, mi, mitenkäs tämän semantiikan kanssa nyt oikein on? Kiinnostaisin näkemyksenne tästä asiasta. Some of that answer should be coming from the Osa vastauksesta pitäisi saada komissiolta, mutta vaikka ei nyt ole paljon, en tiedä, että saataisinko komissio vastaamaan tähän lyhyesti. Seuraavaksi Mari Loreston, hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vieraitamme tie- näistä tiedoista. Lisäksi pitää sanoa, että olen käynyt Liisassa Tallinnassa ja minun teki vaikutuksen heidän ammattimaisen työnsä tasoa. Kysymykseni koskee toimintaanne, joka on mainittu tässä lehtisessä, että haluatte, että teistä tulee ö, tällainen IT Excellence-keskus. Voisitteko selittää, että minkälaista analyyttistä työtä te teette tällaisena keskuksena? Ja minua kiinnostaa erityisesti, ja olen varma, että tunnette hyvin nämä tietosuoja-asetusluonnokset, ja siinähän on hyvin tärkeää, että meidän pitää vähentää niin paljon kuin mahdollista sitä, että käytetään henkilötietoja ja että käytettäisiin enemmänkin seurantaa, joka ei liity henkilötietoihin, joten meillä tulee olla mahdollisuus tietosuojaan oletuksena teknologiassa sisäänrakennettuna, joten kuinka pitkälle olette menneet tässä analyyttisessa työssä? Voisitteko antaa meille tähän liittyen tietoa. Thank you, Mario. and finally... Kiitos. Lopuksi sitten Mergier. Merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä tiedoista, joita olette meille antaneet. Haluaisin mui viitata niihin toimiin, jotka mainitsitte turvallisuuteen liittyen. Haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä tietoturvan ja kansalaisten turvallisuuden osalta. Tämä on sellainen asia, josta parlamentti on kiinnostunut ainakin Ranskassa Ähm, tämän järkyttävän tapahtuman jälkeen on puhuttu julkisesta turvallisuudesta ja vapauksista, kansalaisten vapauksista ja turvallisuudesta. Kansa, hallituksemme on todennut, että se ei aio turvautua minkälaiseen Patriot, Patriot Act-tyyliseen lainsäädäntöön. Ähm, Olisi hyvä, jos saisimme aikaan mahdollisimman hyvän tasapainon vapauksien ja turvallisuuden välillä. Eri toteen siksi, että tehän vakuutitte meidät, tai siis totesitte, että te olette vastuussa turvapaikka virastosta, mutta ette kertonut, miten turvapaikka-oikeutta turvataan. Tämä on minusta aika hämmästyttävää, koska me se on hyvinkin pinnalla tällä haavaa. Ja kiinnostaisi myös tietää, tulevatko nämä Ranskan attentaatit vaikuttamaan siihen, miten näihin asioihin suhtaudutaan. Tekijähän oli Ranskan kansalainen. Tässä on ennen kaikkea kysymys koordinaatiosta maiden välillä ja keskitetystikin. Haluaisin tietää, mitä te olette, miten te olette pohdiskelleet näitä asioita tältä kantilta. Kiitos. Ehkäpä Robert, haluatko aloittaa? Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitän kysymyksistänne. Kollegani luonnollisesti paneutuu vielä kysymyksiin liittyen tämän vuoden toimiin ja niihin, jotka liittyvät suoranaisesti hänen vastuualueeteensa. Jos äh, ymmärsin oikein, minullekin tähän kuitenkin jäi tiettyjä kysymyksiä vastattavaksi. Herra Koelio kysyi Schengenin arviointijärjestelmän äh, yhteistyön sujumista, mitä äh, viraston kantaan tulee. No, erityistoimi, johon olemme ryhtyneet ja jota tulemme jatkamaan, on erityisesti panostaa Schengen-arvioijien koulutukseen. Europol, CEPOL, EU, Lisa Frontex, eli enemmistä virastoista tekevät yhteistyötä tällä saralla, jotta koulutuksesta tulisi niin vankkaa ja hyvää kuin mahdollista, ottaen samalla huomioon osallistuminen ja ihmisoikeusulottuvuuden huomioon ottaminen tällä alalla. Äärimmäisen tärkeä ulottuvuus sekin. Niin kuin alussa totesin, viraston toimivalta on rajattu, niin kuin se on rajattu, eli me emme missään nimessä ylitä toimivaltamme rajoja, vain siinä tapauksessa, että voimme antaa täydentävää tukea, näin teemme. Me emme käynnistä mitään, koska tällaista oikeusperustaa meidän toimillemme ei ole olemassakaan. Sama koskee älykkäitä rajoja. Älykkäät rajat keskustelu on keskustelua. Rouva, kellähän kysyi tästä keskustelua, joka on hyvin poliittista kysymystä. Se on e on toimivallan ulkopuolella sinänsä, mutta jos se tulee toimimaan niin tietyssä e, vaiheessa e, tietoa käsitellään, ei siis yksilöistä, mutta me saattaisimme tuottaa tietoa, joka on olennaista maahanmuutto- ja siirtolaisvirtojen ymmärtämiseksi Äh, ensisijaisesti näin, mutta ehkäpä me olemme me eturintamassa vaan siellä toisessa tai kolmannessa rivissä sitten. Tällaista hanketta ei tällä hetkellä ole olemassa, mutta voihan olla, että meiltä tällaista kysytään. Joten luulenpa, että tässä oikeastaan ne kysymykset, jotka minulle esitettiin. Kiitos. Kiitos Robert sitten, Marko, Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kysymyksistä. Ymmärrän, että teitä kiinnostavat nämä meidän olevat valmistelut. Ja sitten myöhemmin täytäntöpano, joka liittyy tähän älykkäitä rajoja koskevaan pakettiin. Yritän vastata kysymyksiin lyhyesti. Ja voitte esittää sitten lisäkysymyksiä vielä, mitä tulee oikeusperustaan tässä hankkeessa, sillä muutama kysymys esitettiin sen laillisuuteen. Ensinnäkin Sinun pitää mainita, että sopimus allekirjoitettiin ISFn raja-asetuksen myötä. Ja tämä on ainoastaan tekninen väline, joka asettaa säännös täytäntöönpanolle ja talousarviolle. Joten toinen tarkoitus pilottihankkeessa on määritellä kehykset, toimintakehykset, joista keskusteltiin yksityiskohtaisesti parlamentissa ja uskoakseni kaikki suositukset ja vaatimukset otettiin huomioon lopullisessa asiakirjassa, mitä tulee kädelliseen muotoon, jonka komissio valitsi. En voi kommentoida valitettavasti, sillä sen valinnan valinta tehtiin muualla, sitä ei tehnyt virasto. Olisin mainita, että meidän näkökulmastamme pilotti tarkoittaa suurempaa työtä kuin mitä tällä hetkellä teemme, sillä pilotti tarkoittaa sitä, että tulemme tänne end-to-end päätystä päätyyn prototyyppi, joka rakennetaan, sitä testataan, kaikkia näkökulmia testataan, jotta voidaan osittaa, että uusi järjestelmä toimisi, mutta tällä hetkellähän viraston työ, eli järjykkäissä rajoissa, siihen ei kuulu tämän tyyppisen prototyypin rakentamista, vaan ainoastaan tiettyjä teknisiä vaihtoehtoja käydään läpi ja niitä testataan sitten, että miten ne toimivat ja mitä lisäarvoa ne voisivat tuoda tai eivät toisi. Joten mitä tulee harjoitteiden sisältöön, me emme pidä niitä pilotteina itsessään, vaan valittu oikeudellinen muoto ei ole viraston päätös, vaan komission päätös. Ja uskon, että komissio voi selittää valintaansa myöhemmin, mitä sitten tulee ajoitukseen ja pilotin rahoitukseen. Kyllä, keskustelua käytiin viime vuonna, kun aloitettiin alkuperäiset alkuvalmistelut, mikä on paras tapa toteuttaa pilottihanke, ottaen huomioon eri vaihtoehdot – jäsenvaltiot tai useimmat niistä suosivat tätä end-to-end-pilottia, mikä ei ollut mahdollista ottaa huomioon aika ja raharajatukset, joita komissio asetteli, joten tämä on syy sille, miksi pilotin hanke on tämä, että se keskittyy, että testataan teknisiä vaihtoehtoja, joten kaikki suunnittelu ja valmistelu ja se valtioiden kanssa on jatkuvaa lähestulkoon viety päätökseen ja tämän huomioon tämä lähestymistapa, mistä me aikataulu tällä hetkellä on realistinen. Se ei ole realistinen, jos meidän pitää rakentaa päästä päähän prototyyppiä, testata se ja osoittaa järjestelmän toimivuus, mutta tässä tapauksessa alahan on määritelty jo toisenlaiseksi, joten virasto pystyy pitäytymään aikataulussa ja sille riittää tämän hetken rahoitus. Sitten kysyttiin tiedonsiirrosta kolmansiin maihin, erityisesti miten henkilötietoja käsitellään pilotissa. Haluan korostaa, että pilottiin ei sisälly henkilötietojen siirtämistä siis viraston toimesta. Ja tästä on keskusteltu EDPSn kanssa ja myös jäsenvaltioiden kanssa. Ja päätämät olivat siis nämä, että pilottiin ei vaadita henkilötietojen keräämistä tai käsittelyä. Eli sitä ei tee virasto kansallisten rajojen yli. Ja tämä tehdään siis 12 jäsenvaltiossa, tämä hanke 18 paikassa. Se tehdään, kaikki tehdään paikallisesti jäsenvaltioiden toimesta, mutta henkilötietoja ei prosessoida tai siirretä minnekään. Ainoastaan siis niitä käytetään niihin tarkoituksiin, mitä mistä on sovittu, joten otamme huomioon kyllä tietosuojakysymykset ja sen takia tämä lähestymistapa valittiin. Oli muutama muu kysymys, joka liittyi SASn käyttöön ja miten virasto varmistaa sen, että se käytetään kunnolla. Kyllä, Schengenin tietojärjestelmä on hyvin voimakas väline, jolla voidaan torjua ulkomaisten taistelijoiden tai terrorismin vaikutuksia ja virasto kannattaa sen käyttöä eri tavoin. Ensinnäkin mainitsin jo tiedon laadun valvonnan, sillä järjestelmän lisäarvo ei tule siitä, että se toimii kellon ympäri, vaan siitä, että tieto on laadukasta. Joten otamme nämä kysymykset vakavasti, valvomme tiedon laatua jatkuvasti ja teemme työtä ja se kanssa, jotta voimme puuttua ongelmiin. Samalla tarjoamme vuosittain kattavaa koulutusta jäsenvaltioille muun muassa yhteistyössä muiden virastojen kanssa, erityisesti Sipolin kanssa. Meillä on kattava suunnitelma tälle vuodelle, joten autamme jäsenvaltioita rakentamaan omat järjestelmänsä, jotta he voivat käyttää niitä mahdollisimman hyvin. Ja lopuksi virasto osallistuu myös Schengenin arviointiin. Tarjoamme asiantuntijuuttamme, koska pyrimme tarkastelemaan tapoja, joilla Schengenin arviointijärjestelmä ja toimii, miten sitä käytetään kansallisella tasolla. Joten tässä tavat, joilla virasto auttaa jäsenvaltioita ja varmistaa, että SAS käytetään kunnolla. Puheenjohtaja. Kiitos Kirkkov vielä lyhyt puheenvuoropyyntö, sillä pitää lopettaa. Kiitos puheenjohtaja. Halusin äh, nyt vielä käyttää puheenvuoron äh, todetakseni, että puheenjohtaja eilen äh, esittelijät, ulkorajaesittelijät, joihin minäkin kuulun, kävimme hyvin laajan kattavan keskustelun keskustelun tästä pilottihankkeesta. Ja nyt oli kiinnostavaa kuulla, mitä herra Kalkov sanoi, mutta minulla on tässä nyt kanta. Haluaisin kuitenkin ensin vielä kuulla puheenjohtajaa komission kantaa, että jos kuulisimme komissiota ja sitten voisin käyttää tämän puheenvuoron, jos teille sopii. Kiitos. No, nyt on hankala tilanne, koska esityslistalla vielä kaksi kohtaa ja kaikki vierat ovat jo täällä, joten nyt on hieman hankala tilanne, koska ensimmäisen kohdan käsittelyssä kesti niin kauan. Joten sihteeristön edustaja, kuinka hankalassa tilanteessa minä nyt olen, sillä kai ei ole enää niin väliä, olen jo niin pahassa jamassa. No, koordinaattoreiden kokouksen aikataulukin piti olla jo 12.30. No, älkää nyt kuunnelko minua nyt komissio, Diestemera, no katsokaa nyt, miten hankalan tilanteeseen olette sampinut, mutta komissio, voisitteko hyvin lyhyesti vastata, missä hyvin nopeasti, että voitaisiin vastata myös Kaakellerin kysymyksen hyvin nopeasti sitten tämä kohta viedään päätökseen. Very much. Uh, it's clear that Kiitoksia kovasti. On selvää, että meillä ei ole aikaa syvälliseen oikeudelliseen analyysiin, mutta lyhyesti voisin selittää, miten komissio tätä tilannetta tulkitsee. Artikla 9 <clears throat> tässä lisäasetuksessa tai sen perustamisasetuksessa antaa mahdollisuuden antaa lisälle pilottitehtävän, mutta 54.2 artiklassa rahoitusasetuksessa on myös tärkeää sanottavaa, koska jos tämä, tätä artiklaa luetaan, niin Voidaan todeta, että näin voidaan tehdä ainoastaan, jos muita oikeusperusteita ei ole saatavilla, ja siinä tapauksessa, että pilotilla valmistellaan uutta lainsäädäntöä. Me luimme tämän viittauksen tähän rahoitusasetuksen artiklaan ja olemme myös omia asiakirjojamme DG-budjetissa syynälleet ja olemme pohtineet, voidaanko artikla 9 käyttää oikeusperustana vaikka ei. Meitä opastettiin olemaan tekemättä niin, koska koska on olemassa, olemassa oleva ää, ähm, oikeusperusta, johon Krakov aivan oikein viittasi. Se on ensimmäinen argumentti. Toinen argumentti on se, että tässä ei valmistella lainsäädäntöä, koska meillä on jo ehdotuksia pöydällä. Tässä on kyse olemassa olevan ää, äh, lainsäädännön äh, toteuttamuskelpoisuuden testaamisesta. Ja kolmanneksi voin sanoa, että meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että tässä ei ole kyse pilottihankkeesta asian varsinaisessa merkityksessä. Tämähän on semantiikkaa. Ja aivan kuten Krakow selitti, niin meillä ei ole selkeästi määriteltyä prototyyppiä, jota voitaisiin testata, koska vielä neuvoston kanssa ja teidän kanssa keskustellaan siitä, mitä älykkäiden rajojen osalta voitaisiin saada aikaan. Mutta nyt haluamme testata tiettyjä teknisiä ratkaisuja, ratkaisuelementtejä nimenomaan jäsenvaltioissa tosi tilanteissa. Tätä tällä hetkellä siis testataan EU-lisän koordinoidessa asiaa, mutta tämä ei ole pilottihanke asian varsinaisessa merkityksessä, ja näistä syistä me emme käyttäneet artiklaa 9, vaan viittasimme ISFn äh, olemassa olevan oikeusperustan. Uh, no, tämä keskustelu voisi vielä jatkua, mutta nyt on pakko päättää se. Minun on pakko. Go. Se saa, será solamente... Voi kun tässä olisi kyse vain kahdesta kahdesta ihan, ihan pienestä jutusta. Ensinnäkin tosiaan tuo eilinen keskustelumme päätimme sen jälkeen pyytää oikeudelliselta yksiköltä lausuntoa. Ja toinen asia, olen itse tutkinut tätä asiaa ja katsotaan nyt tietenkin, mitä oikeuden yksikkö sanoo, mutta minun käsittääkseni menettely ei ole ollut laiton. Kiitos. Look, I want to thank Mr. Garkov. Haluan kiittää Garkovia ja Visseria. Ja jatkamme tätä seurantatyötä virastojen kanssa. Keskustelua olisi voitu jatkaa vielä, mutta aika enemmän. Mutta kiitos molemmille. Kiitos kollegat myös siitä, että olet siirrymme nyt sitten suoraan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen. Ja kiitos kollegoille kärsivällisyydestä. Jos olette paikalla, niin voidaan siirtyä sitten suoraan asiaan. The presentation of the work program by Wolf. Eli Wolfgang Goetz esittelee EMCDDAn työohjelman, kun hän tänne tulee. Oh, Lord, hello. hello. Good to see you. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for this item and... Uh, pahoittelut kollegoille, jotka odottivat tätä esityslistan kohtaa ja pahoittelut myös Wolfgangille ja hänen kollegoilleen. So Wolfgang got the direct... Eli Wolfgang nyt sitten pääsee vauhtiin seuraavaksi, joten kollegat, jos voisitte istua Wolfgang, ole hyvä. No kiitoksia, Claude. Arvoisat Libe-valiokunnan jäsenet, mukava saada tulla puhumaan teille tänään vuoden 2015 työohjelmastamme, joka hyväksyttiin joulukuussa johtokunnassamme virallisesti. 2000 15 liittyy 2013-15 työohjelmaamme ja tässä pyrimme nyt 2013-2015 välille koko tälle ajalle rakentamaan sillan ja strategiset prioriteettimme 2016-2018 ovat sitten nämä jo myös valmisteilla nekin. 2015 meillä on aika kovat tavoitteet. On varmistettava se, että avainsitoumuksemme toteutuvat. Tämä siitä huolimatta, että meillä on aikamoinen taakka nyt virastossa, koska olosuhteet ovat varsin haasteelliset. Kaikki varmasti tunnette nämä olosuhteet. 2014 resurssejamme, voimavarojamme leikattiin 5 prosentilla. Tämä itse asiassa lipevaliokunnan ja parlamentin tahdon vastaisesti, eli tilanne 2015kin on vaikea. Ja kuitenkin meidän työtaakkamme on kasvamaan päin. Katsotaanpa vaikkapa Eh, psykoaktiivisten aineiden määrän lisääntyminen. Neuvosto on pyytänyt meiltä niistä riskianalyysejä. 2014 riskiarvioita tuli tehdä eh, tuplaten verrattuna koko aiempaan neljävuotiskauteen 2010-2014. Kuitenkin eh, me EMCDDAssa olemme entistä sitoutuneempiakin suojelemaan Euroopan kansalaisten turvallisuutta ja terveyttä. Muistanette, että viime syyskuussa esittelin teille ensimmäisiä ajatuksiamme EMCDDAn 2016-2018 toimintakaudelle sen valmisteluissa ja kerroin, että pyrimme turvallisempaan, terveellisempään, terveeseenpään Eurooppaan toimivaltamme, tietomme, asiantuntijuutemme ja strateginen kumppanuutemme, joita olemme kehitelleet 20-vuotisen taipaleemme aikana, varmasti antavat meille mahdollisuudet päästä kunnianhimoiseen tavoitteeseemme. No niin, katsotaanpa, mitä voimme tehdä Euroopan kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Uskoakseni kaikki olemme samaa mieltä siitä, että turvallisuus voidaan vain taata tekemällä tiettyjä päätöksiä ja meidän roolimme on äh, teille ja muille päätöksentekijöille Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla tarjota todisteisiin perustuvia tosiasioita päätöksentekonne pohjaksi. Ja siksipä vuonna 2015 yhdessä Europolin kanssa, joka on lähin kumppanimme varmaankin, tulemme toteuttamaan toisen strategisen analyysin EU-huumausainemarkkinoista. Niin kuin tiedätte, ensimmäinen analyysi eu huumausainemarkkinoista Eh, julkaistiin kaksi vuotta sitten ja siitä on politiikan tekijöille Euroopan unionissa tullut ihan avainasiakirja päätöksenteon pohjalle. Siinä muun muassa tuettiin neuvoston johtopäätöksiä Euroopan unionin uumausaineiden mm, markkinoiden tarjontapuolen tarkasteluksi ja sitten 2014-2015 kokaini, heroini ja synteettisten huumausaineiden politiikka on kosissa tarkasteltu tältä pohjalta. Ja sitten Yhdysvaltain kirjastoliitolta tuli äärimmäisen tärkeä tausta-asiakirja, jota on myös paljon käytetty. Ja kun ajatellaan meidän sidosryhmiämme, niin pyrimme niin markkinoiden kuin humausaineisiin liittyvän rahan pesunkin suhteen mm, samaan aikaan kattavan raportin jonka valmistelutyöt toteutetaan 2015 vuoden aikana ja pyrimme julkaisemaan tämän raportin 2016 äh, UNGASin äh, päätöksiä äh, edeltävänä aikana. Ja kun ajatellaan toimia 2013-2017 operatiivisen toimintakehyksen suhteen kosin puitteissa siis, niin tähän liittyy muun muassa Europolin keräämien tietojen analysointi, mitä synteettisiin huumausaineisiin tulee, samoin kuin sitten muun muassa kokainin valmistuspuoli. Mitä tulee Euroopan unionin turvallisuuteen, niin aivan ilmeinen yhteyshän on kansainvälisen yhteistyön työn ja meidän toimintamme välillä ja meillä onkin hyvin pitkät perinteet kansallisen yhteistyön suhteen tuomme tässä myös komissiota ja kolmannet maat, tietenkin muun muassa jäsenehdokasmaat sekä naapuruuspolitiikkamme kattavat maat ovat tässä tärkeitä, mutta toki monet muutkin maat. Ja nämä kansainvälisen yhteistyön toimet sekä sitten tiedonkeruu yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme kanssa tukevat meitä sen ymmärtämisessä, miten tämä humausaine ilmiönä toimii maailmanlaajuisesti. Ja tämä tietenkin antaa meille tärkeää tietoa Mm, ja niin kaikille sidosryhmillemme, jotta voimme toimia, reagoida, mutta myös ennakoida ulkoisiakin uhkia. Ja me olemme MCDDAssa paitsi huolissaamme kansalaistemme turvallisuudesta, myös heidän terveydestään. Ja nyt olemme itse asiassa tällaisessa risteyskohdassa mitä tulee juuri turvallisuuteen ja terveyteen ja pyrimme huomioimaan molemmat yhtä lailla. Ja tämä tekee meistä aika ainutlaatuisen EU-puitteissa ja joskus toimemme ovat päällekkäisiä muiden toimien kanssa ja 2015 tulemme vahvistamaan varhaisen varoituksen sekä riskiarviotoimiamme, jotta huumausaineisiin liittyvät nousevatkin riskit tulisivat EU-kansalaisten tietoisuuteen entistä paremmin. Tässä muun muassa juuri tuo varhaisen varoituksen järjestelmä on merkittävässä roolissa. Mehän menemme sen yksityiskohtiin tänään iltapäivällä, mutta haluan vain todeta tässäkin vaiheessa, että se on ihan se DDAn yksi tärkeä painopistealue johon käytämme aika paljonkin voimavaroja. On myös varmistettava se, että järjestelmä onnistuu identifioimaan ja monitoroimaan uusia löydettyjä, kehiteltyjä psykoaktiivisia aineita. Ja 2014han tässä työssä kovasti etenimmekin ja on äärimmäisen keskeistä, että huumausaine tietopankki, johon on lisätty yli 413 psykoaktiivista ainetta. On hyvin tärkeää, että tuo tietopankki toimii. Ja 2014 investoimme erityisesti varhaisen varoituksen välineeseen ja senkin suhteen lisätyötä tarvitaan vielä tänä vuonna. Ja minun täytyy todeta teille, että me tarvitsisimme lisää voimavaroja tämän työn tekemiseksi. Ja samoin varhaisen varoituksen järjestelmää täytyy sopeuttaa uuteen järjestelmään, jonka on tarkoitus korvata neuvoston nykytoimet liittyen näihin psykoaktiivisiin aineisiin. Tästähän puhutaan lisää iltapäivällä. Ja anna tavoite on olla ensimmäinen taho, joka varoittaa tulevista suuntauksista ja myös ennakoi niitä. Ja vuonna 2015 tulemme parantamaan muun muassa internet- ja huumausainemarkkina-analyysejämme. Tämä on olemassa niin kutsuttu pimeä netti, turnet muun muassa, joka jossa huumausaineiden tarjonta on varsin vapaata ja pyrimme todella nyt tähän puuttumaan. Ja sitten humausaine toimintasuunnitelma 2014-2016 on äh, hyvin tärkeää meille. Me olemme toimintasuunnitelman äh, täytäntöönpanon ja raportoinnin suhteen avain roolissa. Tämän lisäksi tulemme tarjoamaan asiantuntijuuttamme sekä äh, menettelyjämme jäsenvaltioiden käyttöön. Tulemme tukemaan niitä kansallisissa toimintasuunnitelmissa ja ylipäätään äh, tällä alalla äh, tulemme muun muassa seuraamaan äh, kannabislainsäädännön kehittymistä Euroopan unionissa. Ja kun ajatellaan Euroopan kansalaisten hyvinvointia vuonna 2015, niin me tulemme jatkamaan menestyksekästä yhteistyötä CDC ja muun muassa mm, mm, mm, VTO WHOn kanssa. Äh, kyseessähän ovat myös laajemmat terveyskysymykset, kuten HIV äh, ja hepatiitti. C-hepatiitti, äh, joka on yksi kaikkein merkittävimpiä huumausaineisiin liittyviä sairauksia. Ehkä olette kuulleet, että uusia lääkkeitä on markkinoilla, mutta hoitokustannukset ovat 100 000 euron välillä. Se on kyllä liian kallis hinta sosiaaliturva- ja terveydenhoitojärjestelmillemme. Ja tietenkin näihin huumausaineisiin niiden käyttöön liittyy hyvin monia myös psyykkisiä sairauksia. Me pyrimme tarjoamaan välineitä alan ammattilaisille ja luonnollisesti yksi tärkeä esimerkki on, ovat myös erilaiset hoitomallit, joita on tarjolla. Ja haluamme varmistaa sen, että monitorointijärjestelmämme on tehtävänsä taholla ja että sisäiset prosessimme ovat tehokkaita ja laadukkaita. CDDA pyrkii parantamaan pääasiallisia epidemiologisia indikaattoreita ja sitten humaisaineiden tarjontapuolella tulemme tietenkin kehittelemään indikaattoreitamme humaisaineiden tarjonnan ja kaupan suhteen asiat muuttuvat jatkuvasti ja mekin tarvitsemme huumausaineiden monitorointiin uusia välineitä. Vuosi 2015 tulee muun muassa tuomaan ehdotuksen jätevesi monitoroinnin suhteen ne jäämät siinä. Sitten vuosittainen huumausainekertomuksemme, kako tämä paketti tullaan todennäköisesti kesäkuun alussa – julkaisemaan ja mielelläni tulen kertomaan teille sitten yksityiskohtaisiin näistä suuntauksista ja kehityksestä Euroopan unionin huumausainealalla. Nettisivullamme on jatkuvaa ajan kohtaista tietoa huumausainetilanteesta ja pyrimme dynamisoimaan nettisivuamme ja vahvistamaan sen linkitystä tämän vuoden aikana. Eli käykääpä siellä nettisivulla mekin. Kiitos huomiostamme ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos Wolfgang. Mennään suoraan esittelijöihin ja varjoesittelijöihin. Ensimmäinen Teresa Hemnes, sitten Mikael Boni, joten autetaan Teresasta. No, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kysymykseni on hyvin konkreettinen ja liittyy näihin aineisiin, jotka liittyvät psyykkien muuttamiseen. Näistähän on tullut hyvin, hyvin vaarallisia aineita ja ne vaikuttavat eri tavoin kuin esimerkiksi perinteiset huumausaineet, kuten kokaiini ja heroiini. Ja siksipä näitä aineita on myös hyvin vaikea kieltää, koska ne muuttuvat ja muuntuvat jatkuvasti nämä muuntohuumeet. Kiinasta niitä tulee erityisesti jakelukanavat ovat erityisesti internetissä ja tiedämme, että nuoriamme monissa jäsenvaltioissa on myös kuollut, menettänyt henkeään näiden muuntohuumeiden vuoksi. Ja tehän totesitte, että palamme asiaan vielä tänään iltapuolella, iltapäivällä. Mutta voisitteko kertoa, että Minkälaista tieteellistä tutkimusta on näiden huumausaineiden, näiden aineiden psykoaktiivisten aineiden määrittelemiseksi. Niiden ähm, kieltäminen on hyvin, hyvin vaikeaa, koska ne ovat niin kovin moninaisia. Kiitoksia. Thank you, Teresa. Kiitos Teresa sitten Mikael. Take your time, just go to another microphone. Take your time. No toinen mikki, jos toimisi. Eivätkö ne toimi? How strange. Kumpa omituista. Oh, Take your time, Mikau. Don't, don't uh, break anything. <laughs> Ei mitään kiirettä, kunhan et riko mitään. Technology. Tekniikka. Epetti, kiitos. Puhun Puolaa. E, bardzo dziękuję za prezentację. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä, raportista ja vuoden 2015 toimintaohjelmasta. Minusta on hienoa, että näytitte näitä hyviä painopisteitä muun muassa ja puhuitte näistä suuntauksista, jotka liittyvät humealaan. Se, että monitoroidaan ratkaisuja joihin on ryhdytty. Ja puhutte myös välineistä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat monitoroida riskejä, jotka liittyvät huumausaineisiin. Olen iloinen siitä, että uudet psykoaktiiviset aineet on myös otettu tarkkailuun ja on hyvä, että on käytössä tämän aikaisen varoituksen järjestelmä, joka toimii jo monissa jäsenvaltioissa. Se on hyvin tarpeellinen järjestelmä. On hyvin tärkeää, mitä viraston johtaja sanoi meille yhteistyöstä Europolin kanssa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että virasto ei käsittele ainoastaan lääketieteellisiä aiheita, vaan holistisesti, kokonaisvaltaisesti käsittelee aiheita yhdessä Europolin kanssa. Ja tavoitteena on rajoittaa pääsy huumeisiin. Minusta on erittäin hyllistä, että analysoidaan huumeiden jakelujärjestelmä, että internetin kautta näin ollen voidaan välttää tietyt esteet, joita asettavat kansalliset lainsäädännöt. Iltapäivällä meillä on sitten kuulemistilaisuus, jossa käsitellään uusia psykoaktiivisia aineita, joten palaamme tähän aiheeseen sitten myöhemmin tänään. Minua huolestuttaa kuitenkin tässä asiakirjassa, joka meillä on esitelty jonka pääjohtaja esitteli, että heillä ei ole tarpeeksi rahoitusta. Ja hän puhui myös riskeistä, joita tähän liittyy, joten kuinka korkea tämä riski on ensi vuodelle? Kuinka paljon vähän, liian vähän rahaa teillä on ensi vuodelle? Thank you very much, Mikael. Kiitos, Mikael. Hyvä, että pääsit sinne toisen mikin äärelle. Kiitos seuraavaksi Anna Head, ole hyvä. Tack så Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä ja kiitos tärkeästä työstä, jota teette. Minulla olisi joitain kysymyksiä. Ensinnäkin, niin, tärkeää mielestäni on, että teidän tärkeä työnne saavuttaa jäsenvaltiot. Tuntuuko sinusta siltä, että jäsenvaltiot käyttävät hyödykseen sitä tietotaitoa, jota teillä on? Toinen asia sitten tilastot. No tilastot ovat aina äärimmäisen tärkeitä ja mietinkin, onko teillä tilastoja huumausaineiden salakuljettajien kohdistuneista takavarikoista, Eh, jäsenvaltioissa. On myös hyvin tärkeää eh, tietää, miten tässä työssä onnistutaan. Ja valittelen minäkin kovasti niitä budjettileikkauksia, jotka ovat teihin kohdistuneet, koska teidän tekemänne työ on niin todella, todella tärkeää. Ja odotan kovasti yhteistyötä jatkossakin näiden parlamentille tärkeiden asioiden parissa. Kiitos. Thank you very much, Anna. Kiitos oikein paljon, Anna. Seuraavana Martin Andersson. Uh, thank you and... Kiitoksia. Haluan kiittää myös esityksestä. On tässä vähän flunssa, anteeksi. Niin haluan kiittää <clears throat> teitä tästä työohjelmastanne. Vuodesta 2013 alkaen on Neuvostossa keskusteltu rajoitustoimista, joilla pyritään rajoittamaan psykoaktiivisia aineita, uusia sellaisia, ja yhteistä kantaa odotettiin Italian puheenjohtajakaudella. Näin ei tapahtunut. Olen nyt kuunnellut Latvian painopisteitä, enkä sielläkään kuullut viittausta tähän asiaan. Te sanoitte, että uusia psykoaktiivisia aineita on 104 ja muiden meppien tapaan olen huolissani siitä, että teidän budjettianne on leikattu, koska enemmän täytyy tehdä. Tarvitsemme myös enemmän tietoja ja tutkimuksia. Tiedän, että brittihallitus on käyttänyt opt-out-oikeuttaan uudesta direktiivistä, joka koskee psykoaktiivisia aineita ja huumeita, mutta paljon tutkimustahan tehdään meillä kotipuolessa Eli voitteko te eh, päästä käsiksi eh, näiden tutkimusten tuloksiin huolimatta opt-outista? Olisi hyvä, jos mui, että kun me pyrimme puuttumaan tähän ongelmaan, niin näin voitaisiin tehdä. Me varmasti palaamme tähän asiaan vielä iltapäivälläkin. Thanks very much, Martina. Kiitos oikein paljon, Martina. Sitten Carlos. Thank you, Chair. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin ne kollegat, jotka tässä jo puhuivat. He puhuivat viraston erinomaisesta työstä ja me arvostamme siis kaikki sen pääjohtajan työtä. Lausunnossanne viittasitte budjettileikkauksiin ja monet kollegat ovat puhuneet jo tästä. Haluaisin kysyä teiltä konkreettisen kysymyksen jos voisitte sanoa meille muutaman esimerkin, muutaman suuren hankkeen, jota haluaisitte johtaa, mutta ette pysty johtuen budjettirajoituksista. Eli näin ollen saisimme käsityksen siitä, mitä, mitä tämä meille tarkoittaa. Kiitos. Thank you very much. Hyvä kysymys. Kiitos oikein paljon. Lopuksi Korark. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä valvontakeskuksen tekemä työ on. Ja itse asiassa minun esittämäni kysymys tuli jo esitetyksi. Niin, haluaisin vielä pysähtyä hetkeksi tähän kysymykseen. Onko olemassa kysymystä huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden välisestä suhteesta. Missä määrin huumekauppa liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen? Onko vertailevaa tutkimusta muista maailman maista, sellaisista, joissa esimerkiksi tällaisia aineita on laillistettu? Onko ollut myönteistä vaikutusta tällä laillistamisella, ähm, ovatko, onko saatu aikaan valtion varainkäytössä säästöjä ja onko rikollisuus vähentynyt ylipäänsä? Thank you, Mr. Let's... Kiitos. Sitten takaisin Wolfgangille. Eli pahoittelut sinulle. sillä on toista, mitä kollegat sanovat. Kokeneet kollegat, jotka ovat käsitelleet huumepolitiikkaa jo aikaisempina toimikausinakin jo he siis kiittivät tästä hyvästä työstäsi ja pahoittelen, koska aikaa ei ole paljon. Meillä on kyproslaisia kollegoita, jotka tulevat tänne seuraavaa kohtaa varten ja aika on nyt loppumassa kesken. Valitettavasti silloin pitää puhua lyhyesti, mutta se ei tarkoita sitä, ettemmekö arvostaisi viraston työtä joten voisiko puhua lyhyesti, mutta pahoittelut siis tästä. Uh, Kiitos, yritän, yritän. Yritän puhua lyhyesti, mutta kyllähän minä voisin puhua tunteja. Aivan ensin haluan kiittää teitä ystävällisistä sanoistanne liittyen virastomme työhön. Tiedätte, että virastomme ei ole minä, vaan 101 ihmistä, jotka Lissabonissa teemme työtä ja välitän ystävällisen viestinne myös heille tuo budjettiasia. Tiedän, että Euroopan parlamentti budjettikysymyksessä on aina ollut liittolaisemme ja todellisuus on nyt se, että meillä oli vakaa budjetti vuodesta 2010, siis sama summa joka vuosi. Inflaatio huomioon ottaen sitten komissio 2014-2015 parlamentin tahdon vastaisesti ehdotti budjettileikkauksia Eli tänäkin vuonna toimimme tuon leikatun budjetin puitteissa niin kuin viime vuonnakin, vaikka parlamentti onkin ollut rinnallamme. Viimeaikaisissa keskusteluissa komission kanssa olen saanut sellaisen vaikutelman, että komissio on ehkä tässä kääntämässä kelkkaansa ja voipa olla, että meillä on seuraavaa budjettia varten komission tuki. Luulen, että voimme saada hiukan vahvistusta budjettille. Me vaikuttaa siltä, että ilmapiiri on komissiossa muuttunut sitten käyn nopeasti läpi nämä kysymyksenne. Mitä tulee laillisiin aineisiin? On totta, että 20 vuotta sitten uusia aineita tuli laittomalle puolelle, olipa aine sitten laiton tai laillinen, mutta nyt tilanne on muuttunut. Uusia aineita tulee laillisille markkinoille jatkuvasti ja kun näitä aineita ei valvota mitenkään, ne ovat laillisia, Äh, ja niitä voi myydä netissä ja missä muualla tahansa. Ja siksipä meidän äh, varhaisen varoituksen järjestelmämme ja riskianalyysiä me tarvitaan, kun me näemme jäsenvaltioiden tuolla tietenkin verkostomme puitteissa, että riskejä liittyy tiettyihin aineisiin, jotka ovat edelleen laillisia, niin sitten äh, käynnistämme yhdessä Europolin kanssa menettelyn ja usein ö, sitten saamme tuon riskiarviointipyynnön ja ryhdymme välittömästi toimiin. Ja siksipä tuo mm, riskiarviointijärjestelmä yhdessä varhaisen varoituksen järjestelmämme kanssa ovat niin kovin tärkeitä nopeasti. Meillä on tietoa mm, salakuljetuksesta. Yleensä tiedot tulevat kumppaneiltamme, kuten Europolilta ja myös kansainvälisiltä kumppaneiltamme. Meillä on jo 20 vuodelta tietoa takavarikoista, hyvin yksityiskohtaista tietoa ja ne kaikki tiedot voimme teille välittää ja näin näette myös näitä suuntauksia ja kehityskulkuja. Mitä neuvostoon tulee, on totta, että Italia puheenjohtajakaudellaan oli hyvin sitoutunut samaan aikaan neuvoston kannan. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu ja iltapäivällä kuuntelemme sitten nämä Latvian puheenjohtajavaltiota. Olen tietoinen siitä, että hekin ovat sitoutuneet tähän yhteiseen työhömme. Sitten tuohon budjettiin palatakseni vielä muuten nopeasti, mitä me emme voi tehdä, niin meillä on tieto pankki, joka liittyy uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Me tarvitsisimme noin 300 000 euroa, jotta voisimme saattaa tämän ähm, tietopankkimme uusimmalle tekniselle tasolle. Se on erittäin yksinkertainen äh, tällä hetkellä. Minä olen tuplannut niin henkilöstö voiman kuin rahatkin, joita käytämme psykoaktiivisten aineiden tarkasteluun. Enempää en voi tehdä, koska muuten muut osa-alueemme kärsisivät. Eli me tarvitsisimme rahaa tutkimuksiin, jotka liittyvät juuri näiden aineiden Ähm, toksikologiseen arviointiin ja farmakologiseen arviointiin ja ylipäätään riskiarviointiin, mutta meillä ei ole näitä varoja. Me tarvitsemme lisää rahaa riskiarvioihin, koska tällä hetkellä meillä ei ole niitä voimavaroja, joita, voimme, ähm, joita voisimme äh, tarvita ja tarvitsisimme todella esimerkiksi äh, näiden riskiarviotapaamisten tapaamisten äh, järjestämiseksi. Näille ihmisille pitää myös maksaa palkkio siitä, että he tulevat näihin tapaamisiin. En voi luoda liian suuria tai leikata liikaa muilta aloilta pelkästään psykoaktiivisiin aineisiinkaan. Sitten viimeinen juttu, toivottavasti en unohda mitään kysymyksiä, niin nuo tuo Mm, järjestäytynyt rikollisuus äh, laittomien aineiden, klassisten aineiden salakuljetus, ei minun tästä varmaankaan paljon tarvitse sanoa. Äh, järjestäytynyt rikollisuus on ymmärtänyt, että kannabiksen tuotanto Euroopassa, pakkaaminen ja äh, myynti psykoaktiivisten aineiden suhteen ovat tulleet aika kiinnostavaksi liiketoimintaideaksi. Seuraamme tätä toimintaa hyvin läheisesti, teemme yhteistyötä oikeus- ja eh, sisäasiain kumppaniemme kanssa, kaikkien kansainvälisten kumppaniemme kanssa ja uusimpien markkina-analyysien pohjalta tarkastelemme eh, tapahtumia hyvin läheisesti myös rahanpesun suhteen. Ja tehän tuossa viittasitte eh, tuohon Pariisin hyökkäykseen. Kaksi näistä kolmesta olivat huumausaineiden käyttäjiä sekä huumediilereitä. Eli huumausaineet liittyvät myös terrorismiin, paitsi rahoituksen suhteen myös muuten. Ja kun katsotaan tulevaisuuttamme, niin nämä alat kasvavat merkitykseltään myös MCD, on toimissa, mutta toivottavasti tässä nyt ei unohtunut vastaan. Kiitos. Kiitos sinulle ja virasto pahoittelut, että aika ollut paljon, sanon sen myös kollegoille täällä Tämä on niin tärkeä osa-alue. Pahoittelut siis, että on aika ollut paljon, mutta kiitos sinulle virastollesi työstänne. Pyytäisin nyt Skevi Koukoumaa Kotra tulemaan tänne podiumille seuraavaa kohtaa varten. Thank you very much. So colleagues, I'm going to um, begin because we are... Kollegat, pahoittelut siis sillä. Meillä on hyvin vähän aikaa enää jäljellä. Eli aloitan esittelyn sillä välin, kun kollegat tulevat tänne ylös. Eli Skevi Koukouma Koutra pitää tämän esityksen. Hän on puheenjohtajana Kyproksen tasavallan edustajan huoneen pakostolaisten sekä enklavissa asuvien kanoneiden ja vahinkoa käsineiden henkilöiden asioista käsittelevän pysyvän valiokunnan joten 2012 äh, joulukuussa, jos muistatte ehkä, että valiokunnastamme lähti ryhmä Kyprokseen ja kävimme keskustelua sitten tämän valiokunnan edustajien kanssa. Ja Skevi Kokooma on, on siis tässä puheenjohtajana ja tämän seurauksena päätimme kutsua hänet puhumaan tänne tilan, Kyproksen tilanteesta monet tunnette sen. Minä itsekin olen käynyt tässä keskuksessa. Hänellä on mukanaan valtuuskunta ja toivotan heidätkin tervetulleeksi. Pahoittelut, että teidän piti odottaa, mutta ymmärrätte varmaankin, että meillä on ollut muitakin tärkeitä aiheita täällä. Mutta siis kiitos, että tulitte paikalle. Eli ulkoasianvaliokunnan jäsenetkin ovat osoittaneet mielenkiintonsa tätä asiaa kohtaan. Mutta nyt sitten Skeviko Koumakoutra, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta tulla tänne tänään. Esittelen teille tämän Kyproksen kadonneiden henkilöiden tilanteen. Kyproksessa useiden vuosikymmenen ajan 2001 ihmistä on kateissa 1508 Kyproksen kreikkalaista ja 483 Kyproksen turkkilaista. Näistä ihmisistä ei ole tietoa, eli ei tiedetä missä olosuhteissa he ovat kadonneet. Suurimmalle osalle kadonneista henkilöistä heistä ei ole luita tai mitään jäänteitä, joita haudata, ei ole mitään hautoja, joiden äärellä surra. On vain valokuvia, eli ymmärrätte, miten suuri tragedia tämä on Kyproksella nämä kateessa olevat henkilöt Eli Kyproksen väestöstä, jos otetaan tätä prosentuaalisesti, tämä vastaa sitä, että 165 000 saksalaista, jotka olivat kadoksissa vuosikymmenet, tai 120 000 englantilaista tai 18 000 ruotsalaista tai 20 000 tsekkiläistä olisi kadoksissa, jos siis vertaillaan. Eli tämä draama alkoi 60-luvulla. Siihen liittyi Turkin sotilainen hyökkäys, joka aiheutti tuhoa ja kylvikauhua 74 ja kuolemaa myös, ja sen jälkeen saari on ollut jaettuna. Katossa olevien henkilön kysymys on tunnustettu molemmin osapuolen toimista. Se on humanitaarinen ongelma, se pitäisi ratkaista riippumatta. Tämä on siis kysymys, joka ei liity Kymproksen ongelmaan ja saaren yhdistämiseen seurauksena Kyproksen hallituksen toimille ja sukulaisten protestien myötä. Ja on myös tehty monia päätöslauselmia YK on yleiskokouksessa, siis tämän kaiken jälkeen olemme perustaneet tämän valiokunnan. Ja ohjelma käynnistettiin vuonna 2005 ja se perustui luetteloon kadonneista henkilöistä. Eli valikunnassa edustettuna on Kyproksen kreikkalaisia ja Kyproksen turkkilaisia ja siinä on myös jäsen, jonka valitsee Punaisen ristin kansainvälinen komitea ja tämän henkilön on nimittänyt YK pääsihteeri. Eli tällä hetkellä on kolme jäsentä täällä, Nestor Nestor Kreikasta, Gulden Plumer Kutsuk, Kyproksen turkkilaisen yhteisön edustaja ja Paul Henri Arni, jonka YK on nimittänyt. Ohjelma parissa on myös antropologinen laboratorio Kyproksella, jossa tehdään DNA-tunnistuksia. Tähän mennessä on tunnistettu DNAn avulla 564 kadonneen henkilön luut. 430 heistä on Kyproksen kreikkalaisia, 134 Kyproksen turkkilaisia. Ja haudasta ha, varten on seitsemän ryhmää. 2013 ja 2014 vuosina toimintaa on tehostettu. Tämä johtuu monista syistä viime aikoina valitettavasti kuitenkaan ei ole saatu niin paljon kaivauksia tehtyä. Ja prosentit ovat vain 15 siis näiden tunnistamisen osilta. Kuten näette näistä tiedoista, luita löydetään jopa 30 kilometrin päässä paikasta, josta henkilö on kadonnut. Syy tälle tehottomalle toiminnalle on muun muassa se, että Turkki ei suostu tekemään yhteistyötä, he eivät anna meille tietoa soti- sotilaista arkistoista, eivätkä salli kaivauksia sotilaallisilla alueilla. On tunnettua, että massahautoja on Kyproksessa, jotka on määritelty sotilasalueeksi, niin sinne ei ole pääsyä. Eli tutkintakomissio ei voi tehdä kaivauksia ilman Turkin lupaa. Kaivauksia on on tehty yli yhdeksässä paikassa ja tietoja on kadonneista lisääkin. 43 aluetta pidetään sotilaisena alueena ja siihen tarvitaan erityislupa. Me olemme sitä mieltä, että Turkki ja sen armeija, heillä on tärkeää tietoa, jos he antaisivat tietonsa, niin komitea voisi saattaa päätökseen työnsä hyvin äkkiä ilman lisäkuluja, sillä voisimme olla varmempia, missä näitä hautoja on. Olemme pyytäneet tietoa Turkilta liittyen alueisiin, johon karoneita henkilöitä on haudattu, mutta näitä tiettyjä hautoja on siirretty muualle. Tieteelliset tulokset ovat osoittaneet, että tietyissä tapauksissa luurankoja on siirretty. Tämä osoittaa sen, että Turkin armeija voisi antaa tarpeellista tietoa valiokunnallamme, mutta meidän tulisi asettaa diplomaattista painetta Turkille. Eli voidaan katsoa, mitä on tapahtumassa Asian kylässä. Siellä näitä jäänteitä on siirretty ja sen myötä sukulaisten mitä hyväksyä se, että heidän läheisensä ovat kuolleet ja heillä on vain luu, jää vain kirjaimellisesti luu käteen. Ja nämä luut ovat siis ainoa asia, jonka he löytävät kuolleisten sukulaiden luurangosta. Eli tämä on kaksinkertainen rikos ja suhtaudumme siihen hyvin kielteisesti. Tutkintakomissio ja YK edustaja herra Anri sanoivat, että suurin rikos on, että on ensinnäkin ihminen, joka on ammuttu ja toisaalta sitten siirretään tämän ihmisen ruumissakin on rikos. Meidän pitää tunnustaa, että nämä kaksi asiaa ovat ennalta suunniteltuja rikoksia. Ja tämä ruumiin siirtäminen on tapahtunut siksi, että voitaisiin peittää ensimmäinen rikos, eli on murhattu ö, tavallisia kansanmiehiä ja sotilaita ja naisia, jotta Turkin rikokset peittyisivät 430 turkin kyproslaisesta, jotka on tunnistettu, heistä 118 on löytynyt tai luurangot ovat löytyneet 1-25 prosenttia ainoastaan, kun taas muut 132 kadonnutta henkilöä, heistä, heidän luistaan löytyy 25-75 prosenttia. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, perustuen Kyproksen päätökseen, joka on esitetty ihmisoikeustuomioistuimessa Turkilla on velvoite ilmoittaa, että mikä on ollut näiden ihmisten kohtalo, jotka ovat kadonneet, ja heidät pitäisi tuoda tuomioistuimen eteen. Sen sijaan Turkki viivästyttää tätä prosessia, ja rikokset eivät joudu vastaamaan rikoksistaan. Ja ihmisoikeusjärjestöjen pitäisi tukea näiden läheisten toimintaa ja Turkki on käyttänyt monia oikeudellisia jekkuja, jotta se on välttänyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta. Ja heidän pitäisi maksaa korvauksia kadonneiden sukulaisille tuomioistuimen päätöksen mukaan kolmen kuukauden sisällä. Mutta tämä määräaika siis meni viime elokuussa ja korvauksia pitäisi maksaa 13 miljoonaa euroa mutta asian tutkimus jatkuu ja miten Turkki tulee vastaamaan. Euroopan neuvosto tulee tätä asiaa tutkimaan ensi kesäkuussa. Ja on siis luotu yksikkö kadonneista henkilöistä ja sukulaisia pyydetään paikalle, jos luita on löytynyt. Eli koko tämä tapaus on ristiriitaista ja kivuliasta. Sukulaisille he menevät rikoksen luo ja yrittävät saada oikeutta, mutta tätä pitää, tämä pitää lopettaa, eli että Turkki yrittää löytää alibin. Haluaisimme täällä ilmaista kiitoksemme Euroopan unionille, joka on antanut eniten lahjoituksia valiokunnallemme. Ja se on yli 65 prosenttia antanut meidän budjetistamme. Ja rahoitusosuus on lisääntynyt 600 000 euroa ensi vuodelle. Haluaisimme kiittää erityisesti Euroopan parlamenttia siitä, että nämä varat on hyväksytty. Haluaisimme kuitenkin ilmoittaa, että Turkki joka vuosi maksaa 100 000 dollaria yleensä ennen Euroopan ihmisoikeustoimistuimen kokousta propagandasyistä sen osuus on 3 prosenttia, vaikka Kyproksen osuus on 13 prosenttia. Ja parlamentti on kuitenkin tukenut valiokuntaamme ja pyydämme teitä jatkamaan tätä, jotta Turkki voisi täyttää velvoitteensa ja voitaisiin selvittää, mitä näille kahdelle ihmisille on tapahtunut. Pelkäämme kuitenkin, että parlamenttia ottaisiin. Me tarvitsemme kuitenkin pysyvän esittelijän joka seuraisi koko asian kehityskulkua Kyproksella. Tämä voisi olla tapa estää ennalta tällaisia tapauksia. Tämä siis mainitsematta edistysraporttia, jonka komissio teki 2014. Hyvät naiset ja herrat, olisi hyvin vaikea saada ymmärrettäväksi, kuinka vaikea tilanne on kyproslaisille perheille. He näkevät, että ihmiset palaavat vuosikymmenten jälkeen pienissä laatikoissa, eivätkä arkuissa. Perheet ovat olleet vain 40 vuotta, ja lopuksi he voivat haudata vain pienen pienen palan menetetyn sukulaisen luista. kuolen joukossa on vanhempia, kumppaneita, aviomiehiä, vaimoja, veljiä, jotka kuolevat ja, eivät, ja läheiset eivät tiedä, mitä heille on käydy, käynyt. Tuska on valtava näille ihmisille, joten haluaisin pyytää teitä tulemaan hautajaisiin. Mehän edustamme kansamme, me olemme aina läsnä. Ja meilläkin on sukulaisia ja läheisiä, jotka katoavat ja ovat kadonneina. Pitäisi nähdä omin silmin tämä suuri draama. Ymmärtäisitte sitten, miksi vaivaamme teitä näin vanhalla asialla. Lopuksi haluaisin painottaa, ja uskon, että ymmärrätte, mitä sanon, että olemme päättäväisiä kääntämään historiassamme sivun ja siirtymään eteenpäin, mutta tätä varten tarvitaan totuus tähän tragediaan. Tähän tarvitaan mukaan sekä turkkilainen että kreikkalainen puoli Kyproksella. Tämä on tarpeen, jotta voidaan tuoda yhteen nämä molemmat yhteisöt, jotta Kypros pääsee eteenpäin kohti tulevaisuutta pois menneisyydestä. Kansan pitää olla yhtenäinen ja alueen pitää olla vapaa ilman armeijoita ja piikkilankaa kiitos. Kiitos oikein paljon tästä tyksestä. Ja mehän kävimme näissä tiloissa jo ja kannustan muitakin käymään katsomaan, että miten varoja on käytetty. Ja hyvin inhimilliselläkin tasolla on koskettavaa, kun näitä jäänteitä tuodaan läheisille. Kollegat nyt ei ole paljon aikaa, kolme puhujaa ja pakko sitten lopettaa siihen Kirkhope, Avridis ja Jerry Kavris. Valitettavasti enempää puhujia voidaan ottaa, sillä tulkien pitää lähteä, joten kolme puhujaa. Sitten voidaan vastata kysymyksiin, joten ensinnäkin Kirkhope, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon Tämä esitys oli erittäin koskettava. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki LIBE-valiokunnan jäsenet täällä ymmärtävät, että jos omaista ei pääse hautaamaan, vaan saa ainoastaan palan hänen luurangostaan, niin tämä on todella järkyttävää. On hyvin tärkeää painostaa myös mm, tämän libevaliokunnan taholta, jotta asioita saataisiin selvitettyä. Meillä pitäisi olla pysyvä esittelijä, joka voisi todella tätä asiaa ajaa. Kiitos tästä lyhyydestä ja selkeydestä. Seuraava Mavrides. Yeah. Uh, first I like... Täällä. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Kukumaan Kyproksen parlamentista, samoin kuin muutkin parlamentaarisen valtuuskunnan jäsenet Kyproksesta, jotka istuvat tässä vasemmalla puolella, niin täytyy todeta, että olen ollut läsnä näissä seremonioissa ja minua ovat koskettaneet kovasti ne kuvat, joita olen nähnyt. Lyhyt kuva. <laughs> lyhyt kysymys. Tässä on kyse rikoksesta ihmiskuntaa vastaan, eikä tällä ole mitään tekemistä Kreikan tai Kyproksen kreikkalaisten tai turkkilaisten kanssa. Ja haluaisin vielä kysyä teiltä, miksi teidän mielestänne Turkin armeija ja Turkki ei halua tehdä yhteistyötä niiden asioiden parissa, joita kuvailitte, ja miten voi olla Miten, miten voisimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne rahan lisäksi? Kiitos. And finally a brief Lopuksi sitten Teri Cabres, jos voisitte puhua lyhyesti. Okay, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minua kauhistuttaa kuulemani. Minusta on uskomatonta, että tämä tapahtuu maassa, joka kuuluu Euroopan unioniin. Ja haluaisin esittää vain kolme lyhyttä huomautusta. Mitä voimme tehdä Turkin kanssa, joka tuo rahaa, mutta maksut ovat mielenkiintoista apua, mutta ne eivät ratkaise ongelman syytä toiseksi. Suljetteko tai kiellättekö, että rikollisryhmät olisivat tässä mukana näissä asioissa? onko tämä kaikki poliittista ja onko kyse valtioiden välisestä toiminnasta. Ja kolmanneksi olen täysin samaa mieltä. Kannatan sitä, että parlamenttimme oli se enemmän mukana tässä. Meidän pitäisi tehdä jotain konkreettista, hyvin erityistä ja tehokasta, jotta voisimme auttaa. Ei ainoastaan puhua täällä tai lähettää rahaa, sekin on tärkeää, mutta syy on paljon tärkeämpi kuin ratkaista seuraus sillä. Nyt katsotaan menneisyyteen. Tämä on kauhistuttavaa, mutta mikä on myös järkyttävää on, että tämä toistuu. Mielestäni tämä pitäisi päättyä. Thank you for being brief as well. Kiitos tiiviydestä. Voisitte koskevi Koukouma Koutra vastata kysymyksiin ja sitten estää loppuhuomautuksia. Tulkit ovat täällä jo yliaikaa, joten voisitteko puhua lyhyesti. Kiitos. Είναι γεγονός ότι δύσκολα μπορείς να περιγράψεις κάποια... No, on vaikea kuvailla tiettyjä asioita, mutta pyrin tiiviyteen, mitä tulee teidän roolinne, miten voisitte auttaa ongelman ratkaisussa ja miten voisitte estää sitä, että Turkki vaikeuttaa prosessia. Ensinnäkin voitte asettaa painetta heille Turkin pitäisi sallia pääsy sen tietokantoihin, arkistoihin. Se on tärkeää, jos kaikki ymmärrämme, että jos Turkki antaa tietoa liittyen niihin alueihin, jo, joihin haudataan näitä kadonneita, niin sitten ohjelma saadaan päätöksi paljon nopeammin. Ei tarvita niin paljon rahaa kaivauksiin jotka sitten tapahtuvat väärillä paikoilla. On hyvin tärkeää, että estätte tätä roolia, mutta haluaisin esittää pettymykseni tästä päätöslauselmasta. Keskustelu ei vielä päätökseen, mutta tässä ei ole mainittu mitään vielä karneista ihmisistä tässä lausumassa. Kyseessä on ongelma EU-maassa, ja yhdessä asiakirjassa EU-parlamentti ei mainitsekaan tätä ongelmaa. tämän kaistuttavan ihmisille, jotka ponnistelevat edelleen asian parissa. Kyseessä eivät on ainoastaan Kre- Kyproksen kreikkalaiset, vaan mukana on tutkimuskomissio myös. Ja jos se saa tukea oikeanlaista tietoa, se voi viedä päätökseen työnsä niin pian kuin mahdollista joten painetta tarvitaan, painostusta, jotta saadaan tietoa. Tarvitsemme paremman pääsyn sotilasalueille. Toistan, että ne on julistettu sotilasalueiksi nämä alueet, joissa pääosin ihmisiä on haudattu joukkohautoihin. Ja tämä on syy siihen, miksi näitä alueita pidetään sotilasalueina, jotta muille ei annettaisi pääsyä alueelle. Joten tämä on suuri pettymys. Jos on tietty alue, jolle saadaan lupa, jos halutaan kaivaa 100, 100 metrin päässä, niin tarvitaan toinen lupa ja koko menettely pitää käydä läpi uudestaan. Paljon paperisotaa, siis pitää lähettää hakemuksia ar- Turkin armeijalle, jotta saadaan tehdä lisäkaivauksia. Ja on todistajia, jotka muistavat asioita, jotka kuolevat sitten, koska vanhenevat ja alueet saattavat muuttua, joten oikea paikka on vaikea löytää. Turkki ja sen armeija, heillä on nämä tiedot, ja siksi tieto pitäisi antaa eteenpäin, jotta asia voidaan ratkaista. Tämä pätee Turkin, Kyproksen turkkilaisia ja kreikkalaisia. Mitä sitten tulee siihen, että rikolliset ryhmät ovat ehkä tappaneet näitä kadonneita 74 vuonna. Tapahtui valtaus, sotilainen valtaus, jonka teki Turkki. Siellä ei ollut rikollisia ryhmiä, vaan nämä valtavat joukot, jotka antoivat ohjeita joukoille tappaa ihmisiä ampumalla heitä selkään. ne eivät vain joukot, vaan siis ihan tavalliset kansalaisetkin tämän takia kansa- Kanadian kansalaisten joukossa on myös pieniä lapsia, kokonaisia perheitä, jotka ovat kadonneet. Joten tuona aikana uskomme, että rikollisryhmät, jos niitä oli, ne hyötyivät muista tilanteista. Haluaisin päättää vastaukseni tähän. Teidän panoksenne on jo kuvailtu täällä, mutta lopuksi sanoisin siis vielä, että EUn toimielimet, parlamentti, muun muassa. Niiden pitäisi kannattaa toimintamme. Ei pitäisi sallia, että tämä draama toistuu vielä 40 vuoden jälkeen ja että näitä hautoja siirretään. Niillä peitetään ensimmäinen rikos. YKn edustaja sanoi jo tämän. Tämä on tapa, jolla hän näkee tämän asian. Kiitos vielä kerran. Olemme käytettävissänne, jos haluatte tietoa asiasta. Kuten sanoin, jos haluatte vierailla Kyproksella nähdäksenne omin silmin tämän koko tilanteen, niin voitte tulla kiitos. Well, I've done that myself, so... Olen itse käynyt paikan päällä, joten suosittelen sitä, suosittelen sitä kollegoille, jotta he näkevät sen omin silmin. Tämä oli hyvin tunteellinen ja poliittinen keskustelu. Siihen olisi voitu käyttää enemmän aikaa, mutta valitettavasti emme ehdi. Mutta kiitos kuitenkin esityksestä. Pahoittelut, että Muut eivät saaneet puheenvuoroa tästä valtuuskunnasta, mutta kiitos, että tulitte paikalle. Arvostamme sitä. Eli ymmärrätte, että tässä on käsitelty paljon muutakin tänään täällä. Kiitos kollegoille kärsivällisyydestä, erityisesti niille, jotka olivat täällä loppuun asti. Joten tässä aamupäivän osio. Kiitos ja kiitos tulkeille erityisesti kärsivällisyydestä. We begin again at two o'clock. Jatkamme kello kaksi.